Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, it's five past three. No niin, arvon kollegat, kello näyttää viisi yli kolme. Joten voitaisiinkohan aloittaa tämä iltapäivän istuntomme. Niin, tervetuloa Tänne on tullut lisää väkeä käsittelemään tätä iltapäivän tärkeintä asiaa, eli ensimmäinen kerta kun keskustelemme julkisia hankintoja. Kyse on Tarabellan mietinnöstä. Puolitoista tuntia aikaa on tähän varattu. Oletamme, että teillä on ehdotuksen liittyen paljon huomautettavaa. Ja sitten sitten tunnin verran Tarabellan mietintöön koskien eläkkeitä, anteeksi, konferaatin koskien eläkkeitä. Niin, ja tervetuloa myöskin arvon kansalaiset, jotka seuraatte meitä netin välityksellä. Ja totuttuun tapaan muistutan kaikkia siitä, että jos olette kiinnostuneita valiokunnan toiminnasta, niin meidän nettisivulta voitte tilata tällaisen uutislehtisen. Sieltä löydätte sitten ajankohtaista infoa työskentelyymme liittyen. Ja sitten jäsenille kertoisin sen verran, että teille on jaettu päätöslauselman luonnos sisämarkkinatoimen paketti toimenpidepakettiin liittyen, eli seuraavat kasvun vaiheet ja meitä on pyydetty osallistumasta tähän toimintaan. Tähän liittyen on esitetty 98 tarkista, 89 tarkistusta. Huomenna äänestetään. Kesäkuussa täysistunnossa tästä äänestetään ja Barnier tulee silloin myöskin kertomaan meille toimenpidepaketin täytäntöönpanosta hiukan enemmän. Tarkoituksena on sisämarkkinoiden hallinnon tehostamisesta ja myöskin sisämarkkinatoimenpidepaketin toiminnasta vuonna 2013, joten merkatkaapas tämä almanakkaanne jotta mahdollisimman moni voisi olla kuuntelemassa komissaari Bardinin selvityksiä. Niin, kuten tiedätte, niin yksi tärkeimmistä käsittelemistämme asioista liittyvät julkisiin hankintoihin. Vastuuesittelijä on Mark Tarabella. Teksti on, tekstit ovat saatavilla kaikilla työkielillä. Varjoesittelijät on nimetty. Van de Kamp puhuu Engelin puolesta. Kreutzmann Tervetuloa taas tänne keskuuteemme. Alden puolesta siis rule Vihreät, Kosnik oman ryhmäni puolesta. De Jong ei ole paikalla, ehkä hän saapuu myöhemmin. Eli kohta edustaja Tarabella saa puheenvuoron, mutta sen vieran toteaisin, että Japanin valtuuskunnan jäsenen ominaisuudessa joudun Tarabellan alustuksen jälkeen siirtymään muualle Japanin valtuuskunnan vieraksi. Kollegani vetää sen aikaa sitten tätä kokousta. Mutta nyt esittelijä Tarabella, olkaapa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Malcolm. Hyvät kollegat, alkuun toteaisin, että tämä mietintö muodostaa melkomoisen paperipinon edessänne tänään. Olen tästä vastuussa ja aivan niin kuin korostettiin, tämähän on aika lailla leimallinen mietintö sisämarkkinoita ajatellen. Kenties tiettyjen ehdotusten artikloiden sisältöön voitaisiin paneutua ja hieman noudattaa sitä metodia, jota Tanska puheenjohtajavaltiona on ehdottanut ja josta parlamentti on ottanut innoitusta. Tietenkään kaikkia ehdotuksia emme ole voineet ottaa huomioon, mutta joka tapauksessa haluamme toimia itsenäisesti suhteessamme neuvostoon. Sehän on meidän roolimme. Ja tutkimme kuitenkin sitä, mitkä ovat näkemyserot parlamentin ja neuvoston välillä. Mitä tulee menettelytapaan? Tässä on useita artik- artikloja ja uudet menettelyt, joita komissio ehdottaa, ne hän voivat vaikuttaa jatkon kannalta äh, työläiltä, raskailta, mutta uskon, että tässä on kyllä joustavuutta niin, että hankintaviranomaiset voivat valita soveltuvan menettelyn. Markkinoiden harmonisaation pitää pysyä yhtenä prioriteetteistamme. Se on hyvin merkittävä prioriteetti. Julkiset hankinnat on yksi hyvin tärkeä osa-alue. Artikla 24 sisältää pakollisen velvoitteen tässä direktiivissä kaikille jäsenvaltioille, toisin kuin komission ehdotuksessa. Siinä katsottiin, että siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön jää jäsenvaltioiden halun varaan. Kyseessä on myös innovaatio, koska tässä on keskeinen tavoite EU 2020 strategiassa ja pyrkimys kasvuun. Haluan myös tukea innovatiivisia äh, hankkeita niin, että on tällaisia innovaatiokumppanuuksia komission ehdotuksen mukaan. Sitten klusteri 2 ja strateginen julkisten hankintojen hyödyntäminen. Tässäkin on useita artikloita, 56 ja 70 muun muassa. Lisäarvo mietinnössä on nimenomaan siinä, että meillä on nämä tekniset erittelyt ja artikla 40. Täytyy muistaa sosiaalisesti kestävä tuotantoprosessi käsitteenä. Tällähän on totta kai vaikutuksensa hankintaviranomaisiin, kun pitää ottaa huomioon ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset, eikä pelkästään sitä, että, että miten tämä vaikuttaa tuotantoon strategisesti voidaan myös hyödyntää julkisia hankintoja, aivan niin kuin komissiokin on toivonut. Haluamme avoimuutta hankintoihin ja sillä on kolmenlaisia vaikutuksia. Ensinnäkin palveluja ja työn laatu paranee myös kansalaisten näkökulma ja työntekijät saavat paremman suojan. Tämäkin on keskeinen kriteeri. Toisekseen saamme lisää selkeyttä talouden toimijoiden näkökulmasta ja oikeusvarmuutta lisää avoimuutta, kun hankintaviranomaisten täytyy toteuttaa julkiset hankinnat selkeiden kriteereiden perusteella, niin että hankintaviranomaisilla on myös julkinen vastuu. Ja klusterit 3 ja 4, asiakirjojen vähentäminen ja tällainen asiakirja hankinnoista ja myös liitteet, joita ei pidä unohtaa, 12, 13, 14 liitteet muun muassa. PK-yritykset voivat saada kaikki tarjouskilpailuilmoitukset helposti käyttöönsä. Tällä hetkellähän julkaisutoiminta on varsin sirpaloitunutta. Näin pk-yrityksille aiheutuu pienemmät kulut siihen, että ne osallistuvat kilpailuihin, kun saavat helpommin tietoonsa kaikki asiakirjat digitaalisessa muodossa Näin hallinto, asiakirjat, mitä vaaditaan menettelyyn en, jo alkuvaiheessa ennen kuin voi edes osallistua tarjouskilpailuun, kaikki tämä helpottuu. Jos me ajattelemme talouden toimijoita ja hankintaviranomaisia, niin heidän työnsä merkittävällä tavalla helpottuu, kun kulut pienenevät ja hallinnollinen taakka pienenee. Ja myös kilpailu lisääntyy, avoimuus lisääntyy ja päästään äh, kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen. Eli saadaan todella vastinetta rahalle. Klusteri 6 sisältää pk-yritysten pääsyn äh, kiinni näihin tarjouksiin. Tämä on keskeinen seikka, jota komissio on halunnut korostaa. Eli se, miten pk-yritykset voivat osallistua. Tämä on tarpeen, jotta saamme kilpailua mahdollisimman paljon ja voidaan toimia myös niin, että yritykset yhdistyvät, ryhmittyvät tarjouskilpailuissa. Voi olla tällaisia konsortioita, artiklassa 16. Tässä on esimerk- hyviä esimerkkejä muun muassa Italiasta, jotka toimivat hyvin tehokkaasti ja joustavasti. Sitten komissio on 44 artiklassa ehdottanut sitä, että PK-yritykset osallistuisivat laajemmin julkisiin hankintoihin ja niillä olisi parhaat mahdollisuudet myös saada toteuttaakseen näitä kilpailuja, hankintoja. Tässä voitaisiin hyödyntää alihankintaa. Tämä mainitaan artiklassa 71. Useissa jäsenvaltioissa tämä on kovasti säänneltyä toimintaa. Italian lainsäätäjä on paljon tiukempi kuin EU-lainsäätäjänä. Ranskassakin on sääntöjä suorista maksuista alihankkijoille – mutta päätavoitteena tässä on se, että vältetään rikollisten soluttautuminen julkisiin hankintoihin. Alihankinta täytyy toteuttaa niin, että on tietty vastuuyritys, joka sitten äh, hankkii alihankintana, ja tässä usein syntyy valvontaongelmia. On useita esimerkkejä esimerkkejä. Minä olen kuullut lukuisista esimerkkeistä työntekijöistä, jotka tekevät laittomasti työtä, jotka tekevät nimenomaan tätä työtä, joka on tietyn tarjouskilpailun alaisessa tiettyä, ilman minkäänlaista sopimusta tai sosiaaliturvaa. Ja varmasti ymmärrätte, että tekemän ehdotuksen kautta pyritään totta kai pitämään kiinni alihankinnasta, koska se on mielenkiintoista, se on tärkeää, sitä täytyy vahvistaa silloin, kun se toimii terveellä pohjalla. Ja näin PK-yritykset pääsevät kiinni sellaisiin tarjouksiin, joihin muuten eivät pääsisi. Mutta kyllä tällaiseen epäterveeseen alihankintaketjuun täytyy puuttua. Silloin kun alihankintaketjussa on 7-8 toimijaa, esimerkiksi. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että edelliset kuusi tai seitsemän eivät välttämättä ole tehneet työtä, ne eivät ole vastuussa ja työ on tehty sitten huonosti, ei kunnioiteta lakeja ja kansallisia lakeja tai direktiiviä Euroopan tasolla. Ja tässä rahaa haaskataan. Tätä alihankintaketjua pitäisi pyrkiä tervehdyttämään, jotta se toimisi tehokkaasti. Ja tässähän syntyy totta kai mahdollisuuksia monille PK-yrityksille. Usein ne jäävät näiden hankintojen ulkopuolelle. Sitten klusteri kahdeksan. On aivan selvää, että Euroopan tason julkiset hankinnat vaativat valvontaa, jotta voidaan taata se, että la- lainsäädäntöä kunnioitetaan kansanterveyden ja ympäristön suojelun alalla ja että toimitaan vastuullisesti. Kun juridisia järjestelmiä on niin erilaisia eri jäsenvaltioissa, niin en halua, että valvonta aiheuttaa sitten lisäbyrokratiaa, vaan pitäisi olla tehokkuutta. Tästä syystä olen suunnitellut, että niissä maissa, joissa ei ole valvonta viranomaista julkisiin hankintoihin, tässä voin yhtyä komission näkemykseen, julkisia hankintoja täytyy valvoa. Onko sitten viranomainen kansallinen tai alueellinen viranomainen, esimerkiksi Belgiassa tai Saksassa näin on, ei lähdetä kansallista viranomaista keksimään, jos sellaisella ei ole tarvetta. Mutta jos ei ole lainkaan viranomaista, niin sellainen täytyisi olla. Taikka sitten nämä toimivaltuudet on annettu alueelliselle eh, tasolle. Ja siellä ei tarvitse lähteä keksimään mitään uutta, vaan annetaan eh, lisää tehtäviä olemassa oleville viranomaisille. Ennen johtopäätöksiä kohdissa 8 ja 9 mainitaan alakohtaiset direktiivit, Toki näitä voidaan käsitellä yhdessä, koska näiden erona oikeastaan on yksi ainoa seikka. Eli semanttisesti tai geometrisesti nämä ovat samanlaisia lukuun ottamatta artikla 11a. Tietyillä toiminnan alalla esimerkiksi toimitaan niin, että markkinat avataan kilpailulle. Ja sitten jos esitetään tällainen kilpailutarjouspyyntö tietylle alalle, niin sitten yritys joutuu esimerkiksi paljastamaan koko toimintastrategiansa, kun osallistuu tähän kilpailuun. En ole lähtenyt tähän tiettyyn kriittiseen askeleeseen direktiivin soveltamisessa. Totta kai vaaditaan täytäntöönpanoa, mutta täytyy olla huolellinen sen suhteen, että huomioimme julkiset yritykset, jotka, jotka sitten joutuvat toimimaan kilpailuympäristössä yksityisten yritysten rinnalla. Ja usein on kyseessä strategisia markkinoita, strategisia kilpailuasetelmia. En tässä vaiheessa tietenkään halua vielä aivan mennä pienimpiin yksityiskohtiin, mutta lopuksi vielä haluan kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen järjestänyt useita kokouksia. Meillä on aikataulu sellainen, että on kilpailukykyneuvosto tulossa. Komissio on täällä edustettuna ja sielläkin on erilaisia alajakoja toimivaltuuksien suhteen. Mutta joka tapauksessa esimerkiksi herra Wittnerin kanssa teemme oikein hyvää työtä. Olemme saaneet vastauksia kollegoille. Meillä on ollut näistä klustereista kaksi kokousta, muita kokouksia varjoesittelijöiden kanssa. Olen tavannut heitä myös yksittäin, kasvokkain. Haluan kiittää myös sihteeristöä IMKO-valiokunnassa, koska tämä työ ei ole helppoa. Meillä on edessämme tiukka aikataulu ja kollegoille jotka tekevät lausuntoa tästä asiasta, voitte kertoa, että ymmärrämme kyllä sen, että muissa valiokunnissa on turhautumista. 14. kesäkuuta on määräaika tarkistuksille ja kenties sitten jälkikäteen tässä vasta niitä tulee. Mutta joka tapauksessa olen pyrkinyt kirjaimellisesti kunnioittamaan tätä aikataulua, määrä, aikaa. Tämä voi aiheuttaa turhautumista ja olen sitä pahoillani. Olen ollut myös lausunnonlaatioiden kanssa yhteyksissä ja näin voidaan toimia myös jatkossa. Neljä kuukautta työtä on myönnetty tälle työlle. Oikeastaan viisi, jos ajatellaan joulukin mukaan luettuna – mutta työ on nyt vasta alkuvaiheessa. Kollegat varmasti täydentävät keskusteluita, tekevät tarkistuksia ja katsotaan sitten, mihin keskustelut johtavat. Minun työskentelymetodini, joka on sellainen, että pyrimme yksimielisyyteen, yhteisymmärrykseen Pyrin olemaan avoin ja näin toimin jatkossakin. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta ja mielelläni kuuntelen kaikkia kollegoita, heidän kommenttejaan ja kysymyksiään. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä esityksestä ja kattavasta mietinnöstä. Me olemme erittäin kiitollisia teille tästä tekemästänne työstä – ja yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Kuten sanoitte, aikataulukin osoittaa, että tämä on erittäin tärkeä aihe ja tästä ollaan muuallakin kiinnostuneita ja hetken kuluttua varjoesittelijät kertovat ovat näkemyksensä. Meillä on täällä vieraita Ruotsista kollega Koratsa Bildin vieraana ovat täällä ja toivottavasti he nauttivat tästä mielenkiintoista keskustelusta. Ensin varjoesittelyiden puheenvuoroihin. Weisgerber, Pietikäinen, Ryyle joka tapauksessa, Tyler. No niin, eli kaikki varjoesittelijät ensin. Kamp ensin, sitten Kreutzmann, Ryyle, Kositsnik, Dion on nyt paikalla. Ja sitten muihin jäseniin, mikäli puhe aikapyyntöjä on. Joten jos haluatte puhua, aikaa on, käyttäkää mahdollista hyväksi. Katsotaan, miten aikataulu sitten pitää. Fannikamp ensimmäisenä a little bit... Uh... Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Vähän omia periaatteita, niin vastaan puhun englantia tänä iltapäivänä, koska minulla on kunnia äh, korvata EPP äh, varjoesittelijä herra Frank Engel, joten älkää syyttäkö minua, vaan syyttäkää häntä. Tämän direktiivin päätavoite on julkisten määrärahojen tehokas käyttö. Äh, tätä varten tarvitaan parasta ja mahdollisimman tehokasta eh, julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Ja se eh, kattaa eh, melkein 20 prosenttia EUn BKTstä. Tämä on saavutettava yksinkertaistamalla hankintasääntöjä ja parantamalla kaikkien osapuolten oikeusvarmuutta ja edistämällä innovatiivisia solut, ratkaisuja sekä helpottamalla osallistumista PK-yrityksille, kuten esittelijäkin sanoi. Frank Engel tota, herra Tarabellan eh, mietintöluonnoksen tervetulleeksi ja monissa asioissa hän voi olla samaa mieltä esittelijän kanssa. Erityisesti halu ottaa mukaan enemmän mahdollisuuksia tarkastella sosiaalisia kriteerejä – jos hankinta myönnetään yritykselle, joka on tarjonnut yli tietyn kynnyksen, niin sitä on arvostettava. Lisäksi se, että on otettu mukaan ympäristökriteerit on hyvä asia, mutta komission ehdotuksesta puuttuu täysin sosiaalinen ulottuvuus, jotta tämä asia saatettaisiin muutettua. Esittelijä on ottanut mukaan uuden konseptin, nimittäin sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin. Ja tätä kautta mahdollisuuden eh, huomioida sosiaaliset kriteerit eh, valintakriteereinä. Ja Frank Engel pitää hyvänä sitä, että sosiaaliset eh, kriteerit on otettu mukaan hankintaa sääntöihin, mutta ei kannata sitä, että se otetaan mukaan valintakriteereihin, koska silloin toimit, yritys valitaan ainoastaan niiden kriteerien mukaan, jotka määrittävät sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että kilpailussa ei olisi kyse tuotesteesta, vaan ainoastaan yrityksen politiikasta. Ja tällä tavoin heikkenisi linkki itse asiaan. Sosiaalisesti kestävän tuotantoprosessin määritelmä sellaisena kuin esittelijä sitä, sen esittää, on arvioitava tarkkaan. Esittelijän määritelmä on liian epätarkka ja loisi oikeudellista epävarmuutta, koska siinä vaaditaan esimerkiksi työehtosopimusten noudattamista, mutta tällaisia työehtosopimuksia voidaan ainoastaan huomioida kontekstissa, jos ne ovat sitovia sopimuksia verrattavissa lakiin, jota, on, jota pidetään yleismaailmallisena. Frank Engel, kuten sanoin, ei hylkää ajatusta sosiaalisesti kestävästä tuotantoprosessista, mutta mutta hänellä on suuria epäilyksiä sen suhteen, että tämä konsepti otettaisiin mukaan hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa. Siksi meidän täytyisi yrittää tehdä tästä konseptista oikeudellisesti toimiva, jotta tämän konseptin myönteinen vaikutus ei murenisi. 71 artiklassa esittelijä ehdottaa yhteisvastuullisuutta, jolla voidaan valvoa koko alihankintaketjua. Frank Engel vastustaa voimakkaasti tällaista tiukkaa järjestelmää, koska se antaa vastuuta pääurakoitsijoille, joita ei pystytä valvomaan – todellisuudessa. Sitten rajoitus kolmeen alihankintatasoon, se voisi olla mahdollinen tietyille tuotteille tai palveluille, mutta joissakin monimutkaisemmissa tuotteissa tai prosesseissa tämä on määräys, joka on täysin summittainen. Esittelijä Hankengel ymmärtää esittelijän kannan, mutta hän vaatii äh, sellaisia määräyksiä, jotka eivät perustu liiallisesti mielikuvitukseen. Se, että otetaan äh, huomioon kokinaistaloista edullisen torjous on asia, jota Frank Engel tukee, mutta äh, jos hyväksytään alin hinta eh, tarjouskilpailussa, niin tällainen mahdollisuus pitäisi olla yllä erittäin standardisoiduille tuotteille. Kannattaa myös sitä, että otetaan käyttöön eh, jonkinlainen kevyempi eh, hankintamenettely tietyissä tapauksissa niin, että PK-yrityksillä on helpompi päästä markkinoille. Mitä tulee kappaleisiin liittyen hallintoon, Frank Engel kannattaa esittelijän ehdotusta, että nämä tehtävät annetaan jo olemassa oleville valvontaviranomaisille jäsenvaltioissa niin, että vältetään kaksinkertainen hallinto ja liiallinen hallinnollinen taakka jäsenvaltioissa. Tämä lyhyt lausunto, hyvä puheenjohtaja ei täysin kuvasta, kuinka paljon työtä kollega Tarabella on laittanut tähän mietintöluonnokseen. Tämän pitäisi kuitenkin riittää ensimmäistä keskustelua varten. Eh, useita keskusteluja tulee vielä olemaan ennen kuin tämä eh, laiva päätyy turvallisesti satamaansa. Paljon kiitoksia varsinkin tästä elegantista esitystavasta. Varsinkin näin Englannin kuningattaren 60-vuotis hallitokauden juhlien kynnyksellä. Seuraavana edustaja Koitsman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Edustaja Tarabella, oikein paljon kiitoksia. Hän yrittää muuttaa komission ehdotusta siten, että sosiaaliset kriteerit korostuisivat ja muutkin asiat otetaan esille, mutta tässä täytyy olla tarkkana, jotta voidaan varmistaa, että tämä johtaa myöskin sellaisiin tuloksiin, joita me toivomme. Tarabella ilmoitti, että meidät voidaan ottaa mukaan jos vain keskustellaan konkreettisista järkevistä asioista, mutta jos puhutaan ihan yleisluonteisella tasolla, niin silloin tämä ei ole järkevää, koska meidän pitää tietää, ovatko kriteerit sellaisia, jotka voidaan täyttää vaiko ei, ja erityisesti PK-yritykset, joita Tarvella haluaa tukea ja ottaa mukaan tähän prosessiin, niiden osalta on tärkeää tietää, mistä on kyse. Ja ei varmaankaan hän pane pahakseen, jos esitän tässä näitä kriittisiä huomautuksia, enkä niinkään sitten mainitse näitä hyviä asioita. Niin, Tarabella sanoo, että sosiaalisia kriteereitä tulisi käyttää kaikissa menettelyn vaiheissa. Se johtaa turhaan byrokratiaan molemmille tahoille ja komissiohan on vasta loppuvaiheessa valmis käyttämään sosiaalisia kriteerejä. Lisäksi sanotaan, että sosiaalisia kriteereitä laajennettaisiin, mutta komissio rajasi tätä soveltamisalaa siten, että puhutaan vain ainoastaan niistä aloista, jotka ovat EUn kannalta yhtenäistettyjä, eli esimerkiksi terveydenhuoltopuoli. Ja minun mielestäni muunlainen toiminta johtaa turhaan byrokratiaan erityisesti, jos poissulkemisperiaatetta käytettäisiin alihankkijoihin, niin kuin Tarabella sanoo. Jos tässä toimittaisiin vain kolmen tason alihankkijoilla, niin silloin rajoitettaisiin turhaan tätä sopimuksen tekemismahdollisuutta, mutta jäsenvaltiolla pitäisi olla velvollisuus varmistaa, että suorat laskujen maksut toteutetaan. Muuten me aiheutamme pienille ja keskisuurille yrityksille ongelmia. Ja Tarabella on ilmoittanut, että se haluaa varmistaa, etteivät pienet äh, alihankkijat joutuisivat kohtuuttomien haasteiden eteen, jos he joutuisivat perimään muilta äh, syntyneet, heille syntyneitä kustannuksia. Meidän täytyy lisäksi myöskin muistaa, että jokaisen yrityksen täytyy noudattaa lakeja ja määräyksiä. Jos näin ei toimita, niin, niin kuin Tarabellalle jo olen ilmoittanut, niin silloin se voisi olla yksi poissulkemisperuste, mutta meidän täytyy myöskin selkeästi äh, sanoa tämä asia ja tuomioistuimen päätös tarvitaan. Tietenkin meidän tulee pyrkiä yksinkertaistamaan menettelytapoja, mutta julkisen hankintojen taustalla pitäisi olla juuri kustannustehokas tuotteiden ja palveluiden hankinta. Ja Tarabella on poistanut kohdan, jossa sanotaan, että meidän tulisi soveltaa lähetettyjen työntekijöiden kriteeriä. Ja hän on sitä mieltä, että että sopimuksen vastaanottajan pitäisi noudattaa kohdemaan vallitsevaa lainsäädäntöä. Se ei ole nykyisen EU-lainsäädännön mukainen toiminta, enkä tiedä, että olisi sisämarkkinoiden näkökulmasta katsottuna järkevää, Sille, jos ulkomainen yritys haluaa osallistua hankintakilpailuun, niin varmaankin voidaan olettaa, että he haluaisivat myöskin tietää tarkkaan, mitä määräyksiä ja lakeja kyseisen hankinnan osalta noudatetaan. Ja sitten Tarabella sanoo, että myöskin palveluiden tarjoamisen osalta noudatetaan tiettyjä ö, standardeja. Mutta meidän täytyy varmistaa, ettei tässä ajauduta protektionismiin. Tämä tarkoittaa käytännössä ehkä kasvavia kuljetuskustannuksia ja se johtaa ö, vääristyneeseen äh, tarjoukseen, mutta lisäksi esittelijä sanoo, että kan, äh, esimerkiksi ympäristökriteereitä voitaisiin käyttää poissulkemiskriteerinä. Se ei ole realistista, sillä viranomaiset eivät aina voi sanoa, että onko kolmannen maan äh, tarjouksen jättänyt rikkonut määräyksiä ja täten voitaisiin sulkea heti kättelyssä pois tästä hankintamenettelystä. Se saattaisi taas johtaa kilpailun vääristymiseen. Tarabella poistaa myöskin alhaisimman hinnan kriteerin. Hän on sitä mieltä, että hankintaviranomaisten pitäisi hakea taloudellisesti edullisinta tarjousta. Periaatteessa se on hyvä asia, mutta pitäisi kuitenkin sanoa selkeästi, että tietyissä tilanteissa esimerkiksi standardisoitujen tuotteiden ja palveluiden osalta voidaan katsoa pelkästään hintaa. Ja sitten mitä tulee elinkaarikustannuksiin, niin niiden osalta komissio on ilmoittanut, että sen suhteen toimitaan johdonmukaisesti ja syrjimättömyyden periaatetta noudattaen, mutta esittelijä on poistanut tämän ehdotuksen ja sanoo, että sosiaaliset ja ympäristölliset kustannukset huomioidaan, jotta voidaan varmistaa, että, tai minun mielestäni tämä johtaa siihen, että on mahdollista että väärinkäytöksiä syntyy ja Transparency Internationalin edustajat ovat tämän asian ottaneet myöskin esille. Ja mitä tulee esittelijän vaatimaan kriteereiden pehmentämiseen julkisten viranomaisten välisissä hankintakilpailuissa, koska se aiheuttaa ongelmia, koska juuri yksityisen sektorin tahot eivät välttämättä voisi osallistua laisinkaan tähän menettelyyn. Se olisi syrjivää. Me olemme komission kanssa samoilla linjoilla, että jäsenvaltiot voivat itse valita, millä tavalla toimia. Ja meidän täytyy varmistaa, että PK-yrityksillä olisi paremmat toimintaedellytykset ja tarpeella vaatii, että kaikissa tapauksissa olisi toimittava tietyllä tavalla, mutta minun mielestäni jos on kyse monimutkikkaista hankinnoista, niin se saattaa johtaa suuriin kustannuksiin ja tämä tarkoittaa sitä, että tällainen jaottelu ei ole järkevää, koska se johtaa mahdollisesti ongelmiin. Ja tästäpä syystä me ehdotetaan, että on perusteltava, jos vastustetaan tämän tyyppistä lähestymistapaa. Me toivomme, että PK-yrityksillä olisi toimintamahdollisuuksia ja mikäli heille toimintamahdollisuuksia ei myönnetä, niin silloin tämä pitäisi PK-yrityksille myöskin perustella. Tässä pitää myöskin muistaa Vastavuoroisuuden periaate Tarabella viittaa tässä yhteydessä, viittaa komission markkinoille pääsyn välineeseen. Ja tätä muun muassa Saksan liittohallitus pitää epäilyttävänä lähestymistapana. Minun mielestäni EUn pitäisi muun muassa VTOssa pyrkiä ajamaan markkinoiden avaamista. Arvoisa kollega Tarabella, älkää pahastuko tästä kritiikistä. Kaikista huolimatta voin sanoa, että olette tehneet ponnekkaasti töitä. Tässä pitää tietenkin huomioida markkinat, mutta myöskin muut kriteerit. Ja tästäpä syystä meidän tulee käydä keskusteluja ja aivan konkreettisella tasolla, niin kuin minä sanoin. Me olemme valmiita keskustelemaan teidän kanssanne, mikäli pysytään konkreettisella tasolla. Me vastustamme pol- palkkojen polkumyyntiä, me emme halua kilpailun vääristymistä, me haluamme tasavertaisia toimintamahdollisuuksia silloin, kun puhutaan julkisista hankinnoista, mutta silloin pitää puhua myöskin konkreettisista ehdotuksista jos näin tehdään, niin silloin liberaalit ovat aina teidän Niin Kiitoksia. Uh, thank you very much. Mrs. Rula. Kiitoksia seuraava edustaja Ryylä. Okay, now it works. Vielen Dank. Auch ich möchte mich beim Berichterstatter... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä, mutta koska meillä on vain hyvin vähän aikaa tehdä tarkistuksia, ja äh, periaatteessa myös koko Strasbourgin viikko äh, jää pois, koska silloin ei ole aikaa kirjoittaa tarkistuksia, jää ainoastaan äh, ensi ja Siksi minulla oikeastaan vain tämä päivä selvittää joitakin asioita ja varmistaa, etten tee turhia tarkistuksia. Siksi haluaisin esittää useampia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys koskee konkreettisesti ehdotustanne että poistetaan liitteestä kahdeksan tekniset määritelmät ja laitetaan se tänne artiklaan. Minulla on kysymys, pidän yksinkertaistamista aina hyvänä, mutta jossain vaiheessa sitten lista pitenee ja haluan kysyä, että miksi tässä listassa sitten Miksi sitä puuttuvat vammaiset? Mielestäni tämä on outoa. Miksi ette ole ottaneet vammaisia mukaan tuohon liitteeseen kahdeksan, kuten komissio on tehnyt. Siellä vammaiset mainitaan erityisesti. Toinen kysymys liittyy teknisiin määritelmiin ja standardeihin teknisiin eritelmiin, merkintöihin ja standardeihin. Mielestäni tässä pitäisi nyt katsoa tässä menet asiat sekaisin, ehkä koordinaattoreilta voitaisiin pyytää selvitysasiakirja, koska tämä on jäsenille varsin epäselvää ja myös edustaja Westluvin Envin tarkistuksissa tässä on mennyt jotain sekaisin, luulisin. Tässä on siis poistettu kansainväliset standardit, mutta kansainväliset standardit ovat merkittäviä, jos esimerkiksi IT-alalla järjestetään julkisia hankintoja. Oletteko tietoisia tästä vai auttaisiko mahdollisesti tällainen alustuspaperi niin, että tietäisimme paremmin, mitä ovat tekniset eritelmät, mitä ovat standardit ja mitä ovat merkinnät? Ja mitä ovat Third Certified Standards sit? Eh, tämä oli minulle täysin eh, uusi mm, termi ja Kyllä mielestäni säädöksissä, standardeista ja julkisista hankinnoissa pitäisi olla samat termit, koska muuten syntyy epävarmuutta. Sitten olen iloinen siitä, että tavoitteeksi ne asoititte yksinkertaistaminen, mutta on aivan selvää ja uskon, että olette kaikki samaa mieltä siitä, että että tämän eh, TV-sopimuksen jälkeen joulukuussa emme enää pääse kynnysarvoihin. Jos me kynnysarvoja pysty muuttamaan, niin miksi A- ja B-palvelujen kohdalla otatte komission ehdotuksen eh, näin eh, suoraan. Mehän sanoimme valiokuntana, että haluamme pitää yllä nämä B-palvelut, koska B-palvelut joillain aloilla ovat tarpeen. Ajatelkaapa, että joku kunta haluaa viedä oikeuteen yrityksen, se tarvitsee oikeudellista neuvontaa. Tämä oikeuden neuvonta voi maksaa helposti yli 130 000 euroa ja menee siis yli kymmen kynnysarvon. Eli sen täytyisi tehdä ensin julkinen hankintamenettely Euroopan laajuinen tätä oikeusneuvontaa varten. Tässä ei ole mitään järkevää. Eli mielestäni oikeuspalveluissa, notaripalveluissa ja muissa tämän tyyppisissä palveluissa tarvitaan tätä B-palvelujen poikkeusta ja en ymmärrä, miksi ette ole sitä ottaneet mukaan tähän. Ette myöskään ole muuttanut tätä kynnysarvoa sosiaalisille palveluille. Sosiaalisten palvelujen kynnysarvo on miljoonan yleisessä direktiivissä se on 500 000 euroa, jos me pysymme 500 000 eurosta tulevaisuudessa. Esimerkiksi täytyy järjestää julkinen hankintamenettely esimerkiksi pelastuspalveluille. En tiedä, haluatteko tätä tulevaisuudessa. Olisi mukava tietää teiltä, pitäisikö minun tehdä tarkistuksia näissä asioissa vai ei. Sitten alihankkia kysymys. Edeltäjät puhujat ovat sen jo käsitelleet, en halua siihen puuttua. Minulle olisi vielä tärkeää puhua kustannuksista. Aivan oikein täällä valiokunnassa sanoimme, että me emme halua, että alinhinta aina voittaa, mutta tietenkin joissain standardituotteissa on valittava eh, hinnan perusteella. Jos nyt aivan oikein katson tätä eh, ehdotusta, niin olen ymmärtänyt sen oikein, niin teidän olette nyt sitovasti vaatinut, että täytyy eh, päättää kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen pohjalta eikä huomioida hintaa. Tämä on mielestäni ongelmallista, se ei voi toimia kaikilla aloilla, joten haluaisin teiltä hiukan selvennystä. Uskon, että joissain tuotteissa on kuitenkin pakko valita hinnan mukaan. Olemme samaa mieltä siitä, että näitä tuotteita pitäisi olla aika vähän ja ö, kokonaisuudessa olisi mentävä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen suuntaan. Minusta, minun on vaikea ymmärtää, miten voidaan huomioida olemassa olevat rakenteet. Sitten tämä pitäisi muokata täysin uudella tavalla. Meillä on esimerkiksi hajautettu rakenne Saksassa ja teidän artiklan 44 mukaisesti tämä aiheuttaisi vieläkin suuria ongelmia. Minähän haluaisin oikeudellista varmuutta tällä uudella versiolla eikä enemmän ongelmia. Samantyyppinen ongelma minulla on tarkistuksenne 86 ja 87 kohdalla, jossa te sanotte, että tässä on kyse pääasiallisesti työehtosopimusten soveltamisesta. Jos tämä otetaan huomioon, täytyisi määritellä hyvin tarkkoin. Tässä kohdassa 27 sanotaan, että jos tätä lainsäädäntöä ei sovelleta, poissulkemisperustana voidaan käyttää myös vastaavan suojatason takavia muita tarjoajaan sovellettavia lakeja. Äh, jos tätä ei tarkasti määritellä, niin tämä kyllä avaa äh, ovet äh, suurille oikeudellisille kiistoille, joten toivoisin, että tämä asia selvitettäisiin. Thank you very much indeed uh, for characteristically comprehensive oikein paljon kiitoksia tästä kattavasta selvityksestä. Niin kollega Ryyle nyt ei kuunnellut minua, mutta niin, kiitin teitä tästä kattavasta selvityksestä. Ja muistan, että teidän työnne pohjaltahan nyt ollaan päässeet tähän. Kollega Kosnits. Sado, vážené kolegyne, kolegové. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. kun aloitimme työmme julkisista hankinnoista, niin olimme kaikki samaa mieltä siitä, että niiden pitäisi toimia joustavammin, helpommin, avoimemmin ja oltava helpommin pk-yritysten ulottuvilla. Ja totta kai myös hankintaviranomaisten rooli pitäisi olla helpompi. Muistutin poliitikon lausunnosta. Me halusimme parantaa järjestelmää, mutta tulos oli tavanomainen, samaa vanhaa. Pidän totta kai sähköisistä hankinnoista, sitä käsittelevästä osuudesta. Kenties tässä komissio olisi voinut mennä vieläkin pidemmälle niin, että olisi standardoitu tai sertifioitu sähköinen hankintamenettely, tämä olisi avoimempi ja siinä päästäisiin eroon kansallisista mahdollisista haittavaikutuksista. Sosiaalisia kriteereitä ei pidä nostaa hintaa tärkeämmäksi kriteeriksi, koska tästähän syntyy varsinainen utopia – Olen myös kuunnellut eri eturyhmien edustajia näistä aiheista. Ja he ovat vahvistaneet sen, että kyllä tämä aikalainen utopia olisi. Ruotsalainen eh, kommentaattori totesi tähän tapaan. Totta kai työmarkkinajärjestöt haluaisivat korostaa sosiaalisia kriteereitä. Jotkut ovat todenneet, että tämä on vars, varsinainen liukuva, kalteva pinta, jos tälle tielle lähdemme. Totta kai täytyy muistaa työlainsäädäntö, mutta kyllä sekin on tavallaan osa utopistista ajattelua, joka johtaa meidät tragediaan kautta Euroopan. Niin kuin kollega Kreutzmann sanoi, niin vielä on aikaa muuttaa ehdotusta. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia tästä mustaa maalaavasta puheenvuorosta, mutta asiaan täytyy paneutua. Kollega De Jong sitten vielä. Ja samalla tiedustelisin, että haluavatko vielä muut käyttää puheenvuoroa. Kahdeksan nime on jo kirjattu, eli nimet ovat seuraavat. Uh, round. Mrs. Hanslick, Mr. Juvin, Mrs. Steiler, uh, Mrs. Corazza-Bilt, Mr. Cofferati, Mrs. Weisgerber, Mrs. Weiler and Mrs. Gephardt. Anybody else? Muita? Niin, anteeksi. Niin, teidän piti olla jo aikaisemmin puheenvuorossa. No, muita ei. De Jongin jälkeen katsotaan sitten paljonko aikaa on jäljellä. Yritetään antaa kaikille riittävästi puheaikaa ja sitten komissiolle toki kanssa. Kollega De Jong, GUE-ryhmän varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minun ei tarvitse tässä lukea kenenkään muistioita, vaan voin kertoa ihan omista ajatuksistani. Sydämelliset kiitokset Tarabellalle tästä mietinnöstä. Tämä ei ole mikään tavanomainen kohteliaisuus, vaan kyllä hän on onnistunut tekemään erinomaista työtä tämän luonnoksen tiimoilta. Siihen liittyen, mitä De Camp ja muut ovat sanoneet tästä sosiaalisista kriteereistä. Kyllä me voimme toimia konkreettisesti. Kysehän on konkreettisista asioista. Kuten olen aikaisemmin jo sanonut, kuten esimerkiksi siivousalan sopimukset. Nyt puhutaan tarjouksista ja me tiedämme, että puhtana pito aika on rajattu esimerkiksi johonkin tiettyyn minuuttimäärään määrään ja se tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä edes riitä tähän varsinaisen työn tekemiseen. Eli meidän täytyy toimia kohtuullisuuden rajoissa. Ja minä tiedän, että on olemassa varmaankin paikallisviranomaisia, jotka sanovat, että me emme halua mitään pelkästään hyvää tulosta, vaan me haluamme myöskin, että työntekijät pysyvät terveinä ja onnellisina, joten tämä ehkä pitäisi ottaa uudemman kerran esille. Ja minä tiedän oikein hyvin, että kaikenlaisten asioiden käsittelyn yhteydessä ongelmia ilmenee, kun puhutaan sosiaalisesta ulottuvuudesta. Eli tältä osin voin sanoa, että tämä on tärkeä osa-alue ja todellakin toivon, että tätä ajetaan myöskin tässä valiokunnassa. Sitten vielä muutama muukin huomio oman ryhmäni osalta. Voin sanoa, että Tämä kynnysarvo, sitä voidaan hyvinkin nostaa. Me olemme tarkastelleet asiaa, että miksi yritykset eivät toimi Euroopassa, niin suurin peruste on se, että ei oikein tiedetä, että miten Euroopassa pitäisi toimia. Syynä ei ole niinkään se, etteikö mahdollisia hankintoja olisi tarjolla. Eli tämänlaiset todelliset eurooppalaiset tuotteet, niitä niitä kyllä löydetään helposti, mutta me tiedämme oikein hyvin olemassa myöskin kategorioita, joidenka osalta eurooppalaiset julkiset hankinnat eivät ole kannattavia, joten meidän kannattaisi nostaa tätä kynnysarvoa entisestään. Ja mitä sitten tulee tähän valvontaviranomaiseen, tämän osalta pitäisi olla hyvinkin tarkkana. Eli pitääkö taas lähteä perustamaan uutta viranomaista viranomaistahoa. No Tarabella sanoi, että me voisimme käyttää nykyisiä olemassa olevia tahoja, mutta me tiedämme, että tämä saattaa johtaa ongelmiin ja herää kysymys, että tarvitaanko tämän tyyppisen valvontaan uutta viranomaistahoa. Mutta tietenkin minulle voi kertoa perusteluja, miksi näin pitäisikin tehdä, mutta kaiken aja on mielestäni se, että PK-yritykset saavat lisää toimintamahdollisuuksia. Komission ehdotus menee tässä suhteessa ihan oikeaan suuntaan ja Tarabellakin tarttui tähän, tähän ja mekin pidämme tästä kiinni. Ja ehkä me saamme tähän liittyen vielä parannusehdotuksia. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Right, well, let's move on to... Paljon kiitoksia. Nyt varsinaisten muiden jäsenten kommentteihin. Weisgerber joutuu lähtemään parinkymmenen minuutin päästä, joten yritetään antaa hänelle puheaikaa sitä ennen. Puhujan lista, yhdeksän puheenvuoropyyntöä on esitetty ja puoli tuntia on käsittelyaikaa tarjolla, joten ehdottaisin parin minuutin puheenvuoroja. Ja sitten vielä komission kannanotto. Niin ja anteeksi, en muistanut mainita komissiota laisinkaan, kun aloitimme tämän käsittelyn. uskoakseni komissiota edustaa kollega Anetti. No niin, lähdetään liikkeelle noin kahdesta minuutista per puhuja ja aloitetaan edustaja Pietikäisestä, vaikka hän halusi puheenvuoron ja paljon aikaisemmin. Ja seuraavina sitten... Uh, Mrs. Weisgerber, uh, Mrs. Hanslick, uh, Mr. Jouvin, Mrs. Corazzaville, bild Mr. Cofferati, Mrs. Weiler and Mrs. Gephardt to conclude. She's happy to do that. Sopiiko tämä kaikille? Toimitaan tällä tavalla. If Weisgerber is in hurry. Jos Weisgerber on kiireinen, niin minä kyllä voin odottaa. It's not so much of a hurry, but... No, ei hänellä niin kova kiire ole. Edellytän, että hän käyttää vain kahden minuutin puheenvuoron. No, olkaa hyvä sitten ensimmäisenä varapuheenjohtajana kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja minä käyn katsomassa vieraitani japanilaisia parlamentaarikkoja ja kollegani sitten valvoo tätä aikataulun noudattamista. Ähm, Kiitoksia oikein paljon. Minä yritän puhua ihan lyhyesti, mutta haluaisin vain nostaa esiin muutamia kysymyksiä, Ja toivottavasti voimme eh, yhdessä yrittää olla rakentavia. Ensinnäkin hankinta menettely. Meidän tulisi muuttaa koko järjestystä, mitä julkisia hankintoja tehdään. Ensin meillä pitäisi olla poliittinen prosessi, jossa kaikki kriteerit määritellään, että on poliittista keskustelua siitä, mitä oikeastaan halutaan siltä tuotteelta tai palvelulta, jota sitten tarvitaan esimerkiksi vanhuksille tai koululaisille. Ja itse asiassa meillä pitäisi olla pakollisena julkinen kuuleminen, jos nuo palvelut koskevat useita ihmisiä, esimerkiksi kouluruoka tai eh, vanhusten palvelut. Pitäisi olla pakollinen eh, kuuleminen, jossa kuullaan niitä, jotka oikeasti käyttävät noita palveluja nyt hyvin usein ensin tehdään tämä tarjouskilpailu ja sitten sen jälkeen on poliittinen prosessi, jos ei olla tyytyväisiä lopputulokseen. Sitten sähköiset hankinnat. Minä todella toivoisin, että voisimme mennä siinä eteenpäin hyvin rohkein askelin. Tämä tarkoittaisi itse asiassa sitä, että standardisoitaisiin eurooppalainen julkisten hankintojen nettisivu, jossa on yksi yhtenäinen ohjelma, joka käännettäisiin eri kielillä. Tämä helpottaisi pk-yrityksiä tilannetta, he voisivat löytää nämä tarjouskilpailut, se helpottaisi tarjousten tekijöiden lasten elämää ja ehkäisisi kaikenlaisia virheitä, esimerkiksi, että tehdään tarjouksia pelkästään hinnan pohjalta. Sitten sosiaaliset kriteerit. Tätä on tarkasteltava hyvin tarkkoon. Elinkaarianalyysin pitäisi olla pakollinen silloin, kun kyse ympäristökysymyksistä, ja meidän pitäisi paremmin määritellä hyvin kunnianhimoinen ympäristö ja resurssitehokas kiintiö kaikissa julkisissa hankinnoissa. Vähimmäiskriteerit kaikille pitäisi olla sellaisia, että noudatetaan eu laajuisia ja mahdollisesti maailmanlaajuisen clo työlainsäädäntösääntöjä ja että noudatetaan kaikkia verosääntöjä e, ja muita, koska me emme halua haitata omia markkinoitamme yrityksillä, jotka eivät noudata sääntöjä. Toinen taso olisi sitten se olisi sitten seuraava vaihe. Mutta minun täytyy nyt päättää puheenvuoroni, kun on kyse vastuukysymyksistä. Meidän on katsottava, miten yritykset laittavat tämän sopimukseen ja sitten innovaation nopeuttamisesta. Uudet menetelmät. Teknisten kriteerien lisäksi pitäisi olla mahdollisuus luoda parempia tarjouksia perustuen lopputulokseen, mitä tällä prosessilla halutaan saavuttaa. Minä esimerkiksi haluan, että nämä paperit ovat yhdessä ilman, että pyydän paperiliittimiä. Je suis désolé, mais... Olen pahoillani, mutta pitää yrittää olla mahduttamatta kahteen minuuttiin liikaa asiaa. Meidän täytyy olla aikaa myös kuunnella komissiota ja esittelijää. Kiitos. Edustaja Weisberger, koska teidän täytyy poistua paikalta, olkaa hyvä. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin taas tätä huomioitte, että joudun tästä kohta lähtemään. Kiitokset esittelijälle tästä ehdotuksesta. Nyt huomiota tiettyihin tekstin kohtiin. Nämä valintakriteerit ensinnäkin. Yleisesti ottaen voin sanoa, että olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että sosiaalisetkin kriteerit ja ympäristöstandardit tulisi huomioida – mutta keskeinen ero piilee siinä, että toivoisi tämän perustuvan vapaaehtoisuuteen, niin kuin ryhmänikin, koska meidän mielestämme tilanne on sellainen, niin kuin Ryylen mietinnön yhteydessäkin parlamentti ilmoitti, niin vapaaehtoisuus on hyvä, sitovuus menee liian pitkälle ja me haluamme yksinkertaistaa menettelyjä ja joustavoittaa menettelyjä – ja silloin velvoite aiheuttaisi ongelmia, mutta niin kuin kollega Engel totesi, me emme vastusta tätä lähestymistapaa, mutta vapaaehtoisuusperiaate olisi hyvä. Sitten se, kenelle tämä ö, hanke annetaan, niin kyllä tämä lähtökohta on hyvä, että käytettäisiin taloudellisesti ö, edullista vaihtoehtoa kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa. Sinänsä mennään ihan oikeaan suuntaan, mutta tätä täytyy vielä tarkastella. Sitten mikä on jäänyt oikeastaan kokonaan mainitsematta, sillä komission ehdotuksen mukaan neuvottelumenettelyn soveltaminen rajoittuu tiettyihin ennalta määriteltyihin aihealueisiin, mutta tällainen rajaus ei ole enää paikallaan, sillä useimmissa tapauksissa sovelletaan joustavaa neuvottelumenettelyä. Tästäpä syystä meidän tulisi tietyin kriteerein laajentaa neuvottelumahdollisuutta, koska silloin koko menettely voisi joust- tulla joustavammaksi ja ottaa huomioon toimeksiantajan tarpeet. Ja sitten tärkeänä asiana pidän kynnysarvoja. Komission ehdotus ei muuta näitä arvoja, mutta ne ovat mielestämme liian alhaisella tasolla. Niitä pitäisi nostaa hyvinkin paljon. Komission esittämät arvot eivät enää kuvasta niitä rajoja, joidenka jälkeen julkisella hankinnalla olisi sisämarkkinan relevanssia, joten arvoja tulisi nostaa. Ja sitten vielä yksi kohta, niin nämä alihankinnat, Ymmärrän toki, mitä Tarabella ajaa takaa, eli meidän tulisi edistää pk-yritysten toimintamahdollisuuksia, mutta me, kun kyse on julkista hankinnoista, niin meidän pitää varmistaa, ettei julkisen tahon pitäisi vielä lisäksi valvoa näitä alihankintaketjun toimijoita. Ja sitten A- ja B-palveluiden jaottelu ei ole tarpeen minun mielestäni tai niistä luopuminen ei ole järkevää. Ja sitten mitä tulee hallintoon, niin meidän mielestämme mitään turhaa byrokratiaa ei enää kaivata. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Nyt edustaja Syvän, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Voidaan varmaan sanoa, että kun otetaan huomioon tekstin monimutkaisuus, niin voi olla samaa mieltä tai eri mieltä esittelijän kanssa tietyistä seikoista, mutta objektiivisesti Tiedän, että tämä nyt, tämä nyt on hieman ikään kuin pakko pullaa tällä Euroopan parlamentissa, mutta meidän täytyy päästä tekstiin, joka on hyvä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ikävä kyllä aika on korkealla, joten en voi kaikkea käsitellä. Keskityn pikemminkin kielteisiin seikkoihin. Toivottavasti Tarabella antaa anteeksi. Eli sellaisiin seikkoihin, jossa haluaisin saada vähän lisää selitystä. Yleisesti ottaen katson, että haluamme lisää joustavuutta, niin kuin esittelijä totesi. Haluamme joustavoittaa julkisten viranomaisten tekemää työtä. Jopa tässä mentäisiin siihen, että saisimme tämän neuvottelumenettelyn yleiseksi käytännöksi. Meillä on esittelijöitä tarkistuksia, jotka kuitenkin käytännössä johtaisivat ristiriitaisiin tuloksiin. Esimerkiksi katson, että tarkistukset, jotka poistavat määräajat, joita komissio ehdottaa, poistaisivat viranomaisilta tiettyjä toimintamahdollisuuksia. Niin ikään säännöt, joita esittelijä ehdottaa, jotka ovat varsin tiukkoja, rajoittavia. Minusta tässä viranomaiset kyllä voisivat hyötyä siitä välineestä, jonka komissio heille olisi valmis tarjoamaan. No sitten tarkistukset 127 ja niin edelleen, jossa määritellään kynnysarvoja, jotka ovat niin tiukkoja, että ostajalla ei oikeastaan olisi minkäänlaista mahdollisuutta äh, neuvotella. Eli jos on tällaisia epänormaalin alhaisia tarjouksia ja sitten rajat ovat niin tiukat, että ei ole enää minkäänlaista liikkumavaraa. On aika lailla tarkistuksia, jotka ovat jul- äh, hankintaviranomaisten kannalta kielteisiä, paradoksaalista kyllä, vaan heille asetetaan pikemminkin vain lisävelvoitteita. Ja usein tässä korvataan verbi may verbillä shall – Eli kenties tässä sitten ajaudutaan ajasta allikkoon, joudutaan päinvastaiseen tulokseen kuin mihin pyritään. Vielä muutama lisäkommentti. En oikeastaan osaa tehdä äh, eroa näiden prioriteettipalvelujen suhteen, jotka nyt on, on tämä ero on poistettu näiden eri kategorioiden väliltä. Eikö tässä sitten rajoiteta sellaisia palveluja, kategoria, joissa voitaisiin käyttää nimenomaan kevennettyä menettelyä. Ja eikö tässä päädytä toiseen lopputulokseen kuin se, mihin te pyritte? Ja sitten viimeinen kommentti. Olen komission ja teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että tässä pitää päästä eteenpäin. Mutta eikö pitäisi pikemminkin tätä velvoitetta rajoittaa Äh, silloin, kun ei voida toimia esimerkiksi sähköisesti, niin että pienet toimijat, esimerkiksi pk-yritykset, joilla ei ole mahdollisuutta toimia sähköisesti, niin eikö voitaisi ajatella, että, että he jätettäisiin, heidät jätettäisiin näiden velvoitteiden ulkopuolelle? Merci. Je const... Kiitos. Totean, että kukaan ei puhu vain kahta minuuttia. Tämä aihe on monimutkainen ja tärkeä. Nyt après. Ei, sen jälkeen vasta. On fait un balancing. Tasapaino ennen kaikkea. Grazie. Kiitoksia. Yritän pitää kiinni puheenajasta. Tulee siihen tämän säädöksen tärkeimpiin kahteen kohtaan, nimittäin se, että siirrytään alimmasta hinnasta, joka on aiheuttanut suuria katastrofeja useissa eh, jäsenvaltioissa kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen. Kuten Mark sanoi, minä täysin tuen tätä. Sama koskee alihankkijoita. Eh, omassa maassani on hyvin rajoittava lainsäädäntöalalla, eh, mutta nämä ra- nämä, tämä lainsäädäntö ei ole äh, haitanut yrityksiä, ei ole tappanut ketään, vaan tällä tavoin on vain pystytty rajoittamaan järjestäytyntä rikollisuutta, koska äh, jos on tällainen hyvin pitkä alihankintaketju, jossa ei ole vastuullista, niin se objektiivisesti äh, helpottaa erityisesti suurissa äh, hankinnoissa, suurissa tarjouskilpailuissa järjestäytyneen rikollisuuden mukaan tuloa. Se, mitä Mark on sanonut, se mielestäni kattaa kaiken. Minä halusin vain nopeasti käsitellä kahta aihetta. Ensimmäinen koskee pk-yrityksiä. Minä en ole samaa mieltä sen kanssa, että jotta autettaisiin pk-yrityksiä, pitäisi jotenkin sirpaloittaa äh, julkiset hankinnat. Se on vaikeaa ja se saattaa johtaa summittaiseen toimintaan ilman perusteluja, joka voi haittata yrityksiä. Meidän tulisi sen sijaan kannustaa pienten yritysten yhdistymistä eräänlaisiksi konsortioiksi niin, että ne voivat osallistua tällaisiin hankintakilpailuihin ja hyödyntää sellaisia synergioita, joita voi olla erilaisten samankaltaisten yritysten välillä. Ja sitten täytyy ottaa huomioon tiettyjen alojen erityispiirteet. On julkisia toimijoita, jotka yksityistyvät. Tämä prosessi on joskus hyvin pitkä. Ja mielestäni yritykset, jotka ovat tällaista yksityistymisprosessissa sisällä, niiden pitäisi olla mukana jossain, eri, niille pitäisi tehdä jonkinlainen erityissäännös. Minä en pidä sitä hyvänä, että koko ala otetaan pois tästä soveltamisalasta. Eli ehdo, ehtoja on tarkasteltava ja niiden täytyy olla, äh, niitä täytyy soveltaa vain siirtymisvaiheessa, kun siirrytään julkisesta äh, yrityksestä yksityiseen. Tämä äh, on erityisen tärkeää silloin, kun on kyse monopoleista, jotka saattavat aiheuttaa vaikeuttaa markkinatilanteita maissa. En ole unohtanut edustaja Ansliki, olkaa hyvä. Eh, <laughs> e, Kiitos kovasti puheenjohtaja. Hyvä, että ette unohtanut minua. Enpä tiedä, mahtuuko puheenvuoroni kolmeen minuuttiin. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijä Tarabellaa erinomaisesta työstä – Tiedän, että kaksi minuuttiahan tässä piti olla puheaikaa, mutta kaikki ovat puhuneet kolme, joten minullekin kolme. No, joka tapauksessa. Julkiset hankinnat ja kaksi hyvin tärkeää aspektia. Ensinnäkin tällaiset varatut sopimukset. Komissio on ehdottanut uusia ehtoja, jotta voitaisiin ottaa huomioon sellaiset henkilöt, jotka ovat epäsuotuisessa asemassa – Eli verrattuna nykytilanteeseen tämä lauseke on ikään kuin vapautettu, siitä on tehty liberaalimpi. Jos ajattelemme sosiaalisia yrityksiä, niin täytyy varmistaa, että me toimii sopimusten vastaisesti, erityisesti kilpailulainsäädännön näkökulmasta. Menettelyistä totta kai täytyy tehdä joustavampia ja virtaviivaisempia. Täytyy muistaa myös muiden politiikkojen tavoitteet. Olen samaa mieltä siitä, että pitää tukea niitä, jotka ovat heikommassa asemassa, mutta me emme voi sekoittaa näitä asioita vapaan kilpailun kysymyksen kanssa. Sitten toinen asia. Neuvottelut ilman ennakkoilmoitusta. Puhun tässä artiklasta 30. Oikeastaan kaksi seikkaa ovat hyvin tärkeitä. Ensinnäkin opting out niiden hankintojen suhteen, jotka e, ovat sekundäärejä eivätkä primäärihankintoja. Jos kyseessä on vaikkapa iso hankinta, ja sitä täytyy sitten tällaisella toissijaisella hankintamenettelyllä täydentää. Jos katsomme sitä, mitä meillä tällä hetkellä on asetuksissa, niin on tiettyjä syitä, joten perusteella tiettyjä sopimuksia voidaan myöntää esimerkiksi taiteellisiin perustein – jos vaikkapa ostetaan, tehdään taidehankintoja, tai on myös muita taiteellisia perusteita, jotka voidaan ottaa huomioon. Kyseessä ei välttämättä ole itse äh, varsinainen taideteos, vaan myös muut perustelut. Eli tässä tarvitaan lisää joustavuutta sellaisissa äh, hankinnoissa, jotka liittyvät äh, taidealaan. Ja sitten vielä yksi kommentti. Artikla 34 ja siellä lauseke 3. Eikö tässä päädyttäisi siihen tilanteeseen, että pk-yritykset jätettäisiin ulkopuolelle? No sitten tietyt alat, jotka ovat hyvin erityislaatuisia, esimerkiksi postipalvelut. Me olemme vapauttaneet postipalvelut. Olisiko tarpeen myös kattaa tämä erityisala, joka jo tällä hetkellä toimii vapaan kilpailun periaatteen pohjalta. Kiitos kärsivällisyydestä. Merci. Kiitos. Edustaja Styler. Stiller. Styler. <laughs> um, just very quick and I will not take up even Ihan lyhyesti, ei mene minuuttiakaan, mutta mikä se on tämänhetkinen aikataulutus neuvoston puolella? <laughs> bon. No hyvä, kiitos. Koratsa Bild, olkaa hyvä. I'm happy to take Catherine time. No niin, voin kyllä käyttää edellisen puhujan ajan. Mielelläni. Okay. reste euh, trois intervenants. Vielä on kolme puhujaa. Thank you. First I would like to say... No kiitos. Ensin haluan kiittää puheenjohtaja tervetuloa sanoista vierailijaryhmälleni Ruotsista. Markelle sanon, että on hienoa, että keskityt yksinkertaisiin, oikeudenmukaisiin, joustaviin sääntöihin, mutta tekstissä me havaitsemme, että siellä on epäselviä kriteereitä. Pitäisi olla johdonmukaisempi. Neljä seikkaa. Olen Ruolen kanssa samaa mieltä työehtosopimukset. Mitä ihmettä ne tällä tekevät? Voitteko täsmentää, mitä ne tällä tekevät? Sitten sosiaalisesti kestävä tuotanto. Hyvänen aika. Meillähän on työlainsäädäntöä. Kyse on nyt julkisista hankinnoista meidän täytyy nyt asettautua paikallisviranomaisten saappaisiin, joilla on tämä teksti kourassaan ja joiden täytyy käyttää veromaksajien rahaa ostaakseen tuotteita ja palveluita. Eli selkeys. Selkeys on konsti, aivan niin kuin Kreutzmann totesi, yksinkertaistaa joustavoittaa menettelyä. Ja kolmas seikka liittyy valvontajärjestelmään ja alihankintaan. Tämäkin luo ylimääräistä byrokratiaa eikä minusta sillä ole mitään sijaa tässä tekstissä. Päähuoleni lainsäädännössä liittyy ruokkaan, ruokkaan vanhuksille, lapsille, sairaille, eli niin sanotuille passiivisille kuluttajille, joilla kuitenkin on täsmälleen samat oikeudet kuin kaikilla muillakin terveelliseen ruokaan. Eli vastinetta rahalle, eikä pelkästään vain halvinta vaihtoehtoa olen kollega Koferatin kanssa eri mieltä. Se, että haet, jaetaan äh, hankinnat pienemmäksi, niin tämä toki helpottaa pienempien toimijoiden asemaa markkinoilla ja mahdollistaa vastata siihen valtavaan kysyntään, joka Euroopassa on, ostaa tuoreita tuotteita, kausituotteita, tuotteita, jotka on tehty ympäristöystävällisesti huomioiden ilmaston tarpeet, jossa ei ole valtavia äh, kuljetuskustannuksia. Ja sitten tarkistus 24 mark. Mitä hittoa tarkoittaa sillä, että tuotantopaikka olisi kriteeri? Toivottavasti tämä liittyy sisämarkkinalainsäädäntöön ja tasapuolisiin toimintaedellytyksiin, tasa-arvoon. tapa, jolla tämä asia on muotoiltu, voi olla kyllä ongelmallinen. Kiitos puheenjohtaja. No niin, edustaja Weiler seuraavaksi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, käsitellä vain kolmea kohtaa. Ensinnäkin huomasin, että tässä keskustelussa me kaikki Äh, riippumatta siitä, mihin ryhmämme kuulumme, hyväksymme sen, pidämme legitiiminä ja toivottavana, että poliittiset äh, tavoitteet yhdistetään tähän asiakirjaan. Seitsemän vuotta sitten näin ei ollut, ja tätä pidän jo oikein hyvänä. Kuitenkin Hyvät kollegat, olen sitä mieltä, että meidän täytyisi pysyä tosiseikoissa, eikä puhua siitä, että pienet yritykset eivät edes tiedä, mitä niiden tulisi tehdä, koska ne yritykset, jotka hankintaoikeuden puitteissa saavat eurooppalaisia hankkeita, ne ovat niin suuria, että ne kuitenkin pystyvät noudattamaan työehtosopimuksia. Ne eivät mitään pienyrityksiä, jotka eivät tiedä, mistä on kyse. Siksi mielestäni on tärkeää, että työehtosopimukset, joita on kaikissa jäsenvaltioissa, asetetaan toiselle tasolle kuin jotkut muut vapaaehtoiset kriteerit. Et pidin teidän apokalyptista visiota ne epäsopivana, koska ymmärrän kyllä, että olette nyt hyvin kiihtynyt, mutta teidän täytyy ajatella, että erityisesti teidän ähm, äh, maamiehenne äh, Keski- ja Itä-Euroopasta tulevat työntekijät, heitä äh, väärinkäytetään heidän työvoimansa Keski-Euroopassa. Älkää nyt sitten ryhtykö mihinkään sosialistisiin visioihin. Ja sitten haluaisin vielä Denisille sanoa tämä esimerkki, jonka te sanoitte näistä siivoijista, jotka paikan päällä joutuvat suuren painostuksen alaiseksi ja, ja joita työstressi kasvaa jatkuvasti, niin sehän voidaan ratkaista paikan päällä kunnanvaltuustosta, jossa nämä sopimukset määritellään. Minä pidän tätä yhtä kauhistuttavana kuin te, mutta sitä ei pitäisi nyt välttämättä sekoittaa tähän asiaan, koska se pitää pystyä käsittelemään myös kotona. Silloin kunnan viranomaisten on pystyttävä sanomaan, että maksetaan sitten vähän enemmän siitä, että nämä ihmiset tekevät työtä arvokkaissa olosuhteissa, vaikka siihen menikin sitten vähän enemmän veromaksajien rahoja. Nyt meidän on katsottava, kuinka monimutkainen tämä aihe on. Minä olen seitsemän vuotta työstänyt tätä asiaa ja silti vielä pidän tätä asiakirjaa hyvin monimutkaisen. Minun on siihen syvennyttävä, koska en kaikissa valmistelevissa keskusteluissa ollut mukana. Minä sain myös saksalaisen version vasta pari päivää sitten. mä pyytäisin, että koordinaattorit, esittelijä ja varjoesittelijät ja valiokunnan puheenjohtaja, ettekö voisi pohtia, että vielä lykättäisiin tätä tarkistusjätön määräaikaa kahdella kolmella viikolla. Kiitoksia. La question est prise en compte. Kysymys otetaan huomioon, sitä tutkitaan. Edustaja Gebhardt. Äh, Kiitoksia. Viimeisimpään kysymykseen liittyen olen yhteydessä varjoesittelijöihin. Ehkä olisi paikallaan toimia ehdotetulla tavalla. Pari muuta huomiota. Kolme itse asiassa. Enempää aikaa minulla ei ole, kun kaksi minuuttia on tarjolla. Ensinnäkin valintakriteerit ja miten niitä käsitellään. Mark Tarabella, kiitokset sinulle erinomaista työstä tämän asian tiimoilta. Muistuttaisin teitä siitä, että sosiaaliset kriteerit ovat jo nykyisessä lainsäädännössä mukana, joten ei tämä mikään uutuus ole. Se, mitä komissio totesi, on se, että se haluaa konkretisoida tilannetta. Sitäkään en vastusta, mutta ongelmana on se, että silloin lainsäädäntöä rajoitettaisiin ja mitä tulee työehtosopimuksiin, niin ne pitää huomioida. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja tästäpä syystä meidän ei tulisi nyt sanoa, että nyt on taas keksitty jotain aivan uutta. Meidän tulee vain varmistaa, että tämä on jotain järkevää. Ja tämähän liittyy myöskin kokonaistaloudellisesti äh, edullisimpaan vaihtoehtoon kriteerinä. Lainsäädännössä on sanottu että kokonaistaloudellisesti edullisin eikä halvin vaihtoehto valitaan. Ja nyt tämän uudelleenlaadinnan osalta komissio on vahvistanut tätä kokonaistaloudellisuutta, sillä jos lähdetään kokonaistaloudellisesti halvimmasta vaihtoehdosta, niin silloin huomioidaan sosiaalinen ulottuvuus ja myöskin työn laatu mukana ja myöskin kestävyys tulee huomioitua. Saksassa, en tiedä onko tilanne muualla toisenlainen, mutta Saksassa, kun kyse on suurista hankinnoista, niin silloin ei kukaan noudata näitä eurorajoja tai muita, sillä hinnat ovat kolme, jopa 40 prosenttia korkeampia kuin alkuun sovittu, joten tämä hintakriteeri ei ole se kaiken A ja O, vaan työn tai palvelun laatu. Ja sitten kolmanteen viimeisimpään huomautukseni, niin alihankintaketjutus. On tietenkin selvää, että valintakriteerit – pätevät myöskin alihankkijoihin, sillä useinhan kyse on suurista yrityksistä, jotka saavat tehtävän ja jos työehtoja noudatetaan, mutta ei enää kuitenkaan sitten alemmilla alihankintatasoilla, niin silloinhan kaikella tällä tehdyllä työllä ei ole mitään merkitystä, joten meidän täytyy varmistaa, että alihankkijoiden suhteen toimitaan yhtä lailla johdonmukaisesti. Kiitoksia. Kiitos. Nyt komission puheenvuoro. Aivan lyhyesti reagointi. Thank you, Chair. Um, the debate was very... Kiitos. Keskustelu oli todella mielenkiintoinen. Suurella mielenkiinnolla olemme lukeneet myös Tarabella mietinnön. Voin puhua lyhyesti ja keskityn vain neljään seikkaan. Ensinnäkin, kun olemme tässä valiokunnassa, niin haluaisimme huomauttaa, että täytyy olla äärimmäisen varovainen sen suhteen, mikä voi olla haitallista sisämarkkinoiden kannalta. Tuotantopaikka esimerkiksi on komission näkökulmasta varsin huolestuttava kriteeri. Sitten olen tyytyväinen siitä, että tämä kynnysarvokysymys nousi esille, mutta täytyy olla varovainen tässäkin asiassa. Ja sitten erot A ja B välillä. Me katsomme, että jos haluaa sisämarkkinoiden suhteen toimia vakavasti, vakavasti otettavasti, niin täytyy tunnustaa, että nykyinen B-kategoria on sellainen, että siellä on palveluja, jotka ovat rajat ylittävästi hyvin tärkeitä, tärkeämpiä jopa kuin A-palvelut. Eli komissio pyrkii siihen, että kilpailurajat ylittävästi lisääntyisi. Toinen seikka, minkä haluaisin todeta, joka on jo oikeastaan sanottukin, on, että täytyy varoa epäselviä käsitteitä. Epäselvyys on yksinkertaistamisen vastakohta. Se on oikeusvarmuuden vastaista ja yksi päätavoitteistamme tässä ehdotuksessa oli pyrkiä ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät epävarmuuteen. Ja pyrkiä siihen, että saamme säännöt, jotka todella voidaan myös täytäntöönpanna. Epäselvyys on tie ongelmille, kiistoille ja sille, että viranomaisten olisi helppoa noudattaa sääntöjä. Ja sitten varoituksen sana hallintotaakan lisäämisestä sekä hankita viranomaisten näkökulmista että talouden toimijoiden ja yritysten näkökulmasta. Neljäs seikka liittyy vastavuoroisuuteen. Pitää olla varovainen, että ei sekoiteta näitä käsitteitä. Meillähän on komission ehdotus, asetus tästä kysymyksestä, eikä ole oikea asia käsitellä näitä asioita direktiivissä, joka käsittelee julkisia hankintoja. Tässä kommenttini, mutta totta kai olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Merci. Voilà. Kiitos. Nyt esittelijä, joka on tehnyt paljon muistiinpanoja ja yrittää nyt vastata kaikkiin kysymyksiin peut-être en, en frustrant quelques collègues. Kenties nyt kollegat joutuvat turhautumaan, hyvä Bernadette. Seitsemän sivua on muistiinpanoja, mutta yritän vastata kysymyksiin, jotka ovat toistuvasti nousseet esille. Van de Kampista totta kai voin tässä aloittaa. Ja varmasti komission kommenteista voimme lähteä liikkeelle. Ne liittyivät tuotantopaikkaan. Meillä on tiettyjä kriteereitä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön. On aivan selvää, että otetaan huomioon esimerkiksi ympäristövaliokunnan käyttämä termi hiilijalanjälki. Joskus on esimerkiksi preferoitu paikallisia materiaaleja, vaikkapa kiveä voidaan tuoda toiselta mantereelta ja sitten sitä työstetään. Mutta huomataankin sitten muutaman vuoden jälkeen, että kivi ei kestänytkään paikallisissa olosuhteissa, koska se on hauraampaa kuin paikallinen kivi. Ja kuitenkin tässä kilpailu on vallinnut ja on toimittu kilpailun olosuhteissa. kuvittelisin, että varmasti tästä aiheesta tulee tarkistuksia. No sitten A- ja B-palvelut. Rule mainitsi nämä. hän teki oma aloitteen mietinnön. Olen totta kai avoin monenmoisille ajatuksille ja myös sille, että joustavoitettaisiin sääntöjä niin sanottuissa tekijän oikeus, vaikkapa juridisten palvelujen osalta. Täällä mainittiin myös taiteilijat. Tätäkin täytyy pohtia. Ja totta kai vastavuoroisuus. Eurooppa ei voi olla maailman naivi toimija, joka hyväksyy kaiken, toimii vapailla markkinoilla niin kuin kaikki muutkin, mutta muut eivät ole näin avomielisiä. Mainitaan vaikkapa Kiina tai Yhdysvallat. Täytyy toimia vastavuoroisesti. Inta tutkii näitä aiheita ja on ikävää, että me emme ole siinä tiukemmin mukana. De Kyht ja Barnier hoitavat näitä asioita. Varmaankin on oltava sääntöjä myös vastavuoroisuudesta äh, ja markkinoiden avoimuudesta. Kaikki eivät avo, avaa oviaan samalla tavalla. No sitten epäselvät käsitteet. Tämä nousi esille usean kertaan. Tietyt käsitteet on ikään kuin hakattava kiveen juridisesti. Minä olen kuitenkin käytännönläheinen ihminen ja Kreutzmannpa taisi palata tähän aiheeseen. Jos nyt yritän jonkinlaisessa järjestyksessä käsitellä näitä ja pahoittelen jo, jos en vastaa kaikille, mutta olen avoin sille, että myös kahdenvälisesti voimme käsitellä näitä kysymyksiä myös muissa kokouksissa. Sääntöjen yksinkertaistaminen, kaikkihan sitä haluavat. Yksinkertaistaminen ja simplismi, niitä ei pidä sekoittaa. Jos vaikkapa ajatellaan alinta hintaa, Tällä hetkellä me voimme jo sanoa, että käytetään tätä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen käsitettä. Totta kai tässä tapauksessa myös hinta usein on merkittävä tekijä. Hinta on aina yksi osatekijä koska jos otetaan kokonaistaloudellisesti edullisen tarjous, niin siinä huomioidaan innovaatio, tekniikka, ympäristön kunnioittaminen, mutta jos sitten rahaa ei kassasta löydy, niin ei tällaista tarjousta voida hyväksyä. Eli hinta on aina yksi kriteeri. No sitten standardoidut tuotteet tai palvelut tai kenties monimutkaisempi aihe. Kenties niissä sitten taas hinta on pienempi painoarvoltaan suhteessa muihin kriteereihin. Frank Engeliä ja Van de Kampia siis hänen puheenvuoronsa kuuntelin. Yleissuuntaus on sellainen, että on aivan oleellista, miten me tätä työtä teemme. Silloin kun Euroopan tasolla äänestetään direktiivejä, kun lakeja säädetään esimerkiksi työturvallisuudesta, terveydestä, ei tätä tehdä huvikseen, vaan sen takia, että lakia noudatetaan, sitä täytäntöön pannaan. Markkinat avautuvat, puhutaan paljon kilpailukyvystä. Ei se tarkoita sitä, että säännöt sysätään syrjään. Tämä pätee sekä tavarahankintoihin että palveluhankintoihin. Olen pahoillani siitä, että puhun hieman tällä tavalla hyppelehtien, mutta meillä on myös tuomioistuimen päätös muutaman viikon takaa 10. toukokuuta saatiin tuomio, joka on aika lailla mielenkiintoinen. Tässä Alankomaat oli osapuolena. Anteeksi, kuinka? Niin, komissiota vastaan. Ja tämä liittyi reilun kauppaan ja reilun kaupan käsitteeseen nimenomaan tällaisissa hankinnoissa. Tässä varmasti mennään oikeaan suuntaan. No sitten alihankinnat. Tiedän, että tämä on aika lailla tiukka säännös, mutta tässä on kyllä mielenkiintoinen mekanismi niin, että pk-yritykset voivat osallistua julkisiin hankintoihin yhtä lailla. Koferati mainitsi mafiavaarat, mutta kyllä tätä täytyy tehdä avoimemmaksi, säätelyä täytyy tehdä selkeämmäksi. Jos meillä on pääyritys, joka sitten delegoi työtään neljännelle, viidennelle, jopa kymmenennelle yritykselle. Ja siellä on sitten laittomia äh, työntekijöitä, niin kuin täällä Brysselissä laittomat työntekijät Romaniasta siivoavat vessoja asemilla, koska äh, Belgian rautatieyritys on alihankintana ostanut tämän siivouspalvelun. Ja sitten laittomat työntekijät eivät saa tarpeeksi palkkaa eläkseen Brysselissä. Täällä he elävät Euroopan ytimessä. Ei tätä voida hyväksyä. Joku tämä on, on tuominnutkin, se on hyvä. Meillä on myös ydinvoimatyöntekijöitä ja siellä sitten heitellään työntekijöitä, miten sattuu. He haavoittuvat eivätkä saa minkäänlaisia korvauksia. Eivät ihmiset, työntekijät ole karjaa, ei heitä voi kohdella miten tahansa. Alihankintaa täytyy tervehdyttää tehokkaalla tavalla, jotta työtä voidaan tehdä korrektisti niin, että julkiset viranomaiset ovat tyytyväisiä, yritykset ja niiden työntekijät ovat tyytyväisiä. Kreutzmann hän korosti konkretiaa. Minäkin olen hyvin konkreettinen ja sen takia halusin kuunnella kutakuinkin 75 sidosryhmää, jotka halusivat olla minun yhteydessä. Täytyy huomioida se, mitä on jo olemassa. Säännöt, lainsäädäntö, direktiivit, kansallinen lainsäädäntö, työehtosopimukset silloin, kun ne ovat lainarvoisia Nekin on syytä ottaa huomioon. Pitää välttää byrokratiaa, tästä me olemme samaa mieltä. Mutta totta kai on oltava vähimmäistaso lainsäädäntöä ja on oltava keinot myös kunnioittaa lainsäädäntöä. Kenties komission käsitettä hieman laajentaisin. Komissio mainitsi korruption. Minä olen maininnut täällä myös sosiaalimaksut esimerkiksi sosiaaliset velvoitteet, joita yrityksillä on. Eli ei pidä toimia minkäänlaisten epäilysten pohjalta, vaan ihan selkeiden faktojen pohjalta. Alimman hinnan kriteeri tästä jo puhuin. Se on keskeinen asia ja sitten tämä kokonaistaloudellisesti edullisen tarjous. Hinta on yksi kriteeri aina. Olen ollut tietyssä aiheessa hieman pidemmällä kuin komissio, koska olen vakuuttunut siitä, että päätavoite on osallistua elvytykseen ja talouden saamiseen kasvuuralle uudelleen. Tästähän on puhuttu. Eli 19-20 prosenttia BKTstä EU-ssa tulee näistä hankinnoista. PK-yrityksillä pitäisi olla suurempi osuus Syvän taisi siis tästä mainita julkiset viranomaiset ja se, että pitää perustella, kun ei turvauduta tähän, mutta tämä vastavuoroisuus, sekin tuli jo esille. Sitten tekniset eritelmät ja lista. Jos se nyt on täällä tekstissä, niin minä halusin korostaa niitä enkä jättää niitä liitteen varaan. Sitten A ja B erot. Miksi pitäisi ylläpitää tämä ero? Minä lähdin tässä komission linjoille. Esimerkki, jonka nostitte esille vaikkapa pelastuspalveluista, totta kai on raskauttava. Minä olen aika lailla avoin tässä. En halua, että yksi, niin sanottu yksinkertaistaminen johtaa sitten byrokratiaan ja monimutkaistumiseen, kun ajatellaan rajat ylittävää kilpailua esimerkiksi. Tästä voidaan keskustella. Alihankinta. Puhuin juuri siitä. Kustannuskysymys. Tervehdyttäminen on ydinsana. Tietyissä maissa, ajatellen tässä Italia ja Ranskaa, tilanne on paljon selkeämpi tällä hetkellä ja tästä voidaan olla tyytyväisiä, vaikka vielä on ongelmia ratkaistavana. Olen tästä antanut selkeitä esimerkkejä. Me haluamme liiallista alihankinta vaikutusta, perversiä vaikutuksia ehkäistä. Sitten artikla 84, kansalliset viranomaiset. Neuvosto ei katsonut tätä kovinkaan hyvällä silmällä tätä ehdotusta, mutta niin kuin sanoin, voin yhtyä siihen näkemykseen, että jos ei ole valvontaviranomaista, niin silloin sellainen täytyy luoda 27 valtiota, 27 eri järjestelmää. Eli jos on julkisia hankintoja ja syntyy sitten vääristymiä, joskus korruptiotakin, niin pitää pystyä antamaan sanktioita. Jos ei ole viranomaista, niin sellainen on luotava. Sitten 84 artikla, sitä on muutettu ja sitä voidaan muuttaa. No sitten Saksa ja paikalliset viranomaiset, lenderit ovat siellä, osavaltiot ovat toimivaltaisia. Omassa maassani alueet ovat vastuussa valvonnasta sitten voi olla myös kansallinen viranomainen, joka valvoo vaikka kuntien julkisia hankintoja. Meidän maassamme kesti aika kauan ennen kuin saimme asiat kuntoon tältä alalta, varmasti muissa maissa yhtä lailla. No sitten Kosisnik. Weiler vastasi teille erinomaisesti jo ennen minua. Eli puolalaiset romaanit, tsekit, jotka tällä työtänsä tekevät, Haluatteko te, että maan miehiänne riistetään niin kuin karjaa täällä? He ovat tervetulleita tekemään työtä täällä, mutta kyllä heille täytyy maksaa säädöllistä palkkaa. Jos vaikka 5 euroa, 6 euroa tunnilta maksetaan alle kaikkien minimipalkkojen, voi olla liettualainen tsekki tai kuka tahansa, joka tällaista palkkaa saa. Emme me voi hyväksyä tällaista. Te puhuitte kilpailukyvystä Kilpailukykyä ei saada, jos ei kunnioiteta sosiaalialan lainsäädäntöä. Ihmisiä pidetään karjana. Tämä ei kuulu minun arvoihini. Ja totta kai tähän reagoin hyvin tiukkasanaisesti, mutta ei tässä nyt kyllä voi yllättynyt olla, kun ajatellaan, mistä leiristä te tulette. Konservatiivit ja edistykselliset ovat hieman eri porukoissa. No niin, sitten korostus, jota haluamme tässä nostaa esille pk-yrityksiä ja sosiaalinen lainsäädäntö. Jos puheaikaa ei enää ole, edustaja Pietikäinen, sähköiset hankinnat, kenties en puhunut niistä tarpeeksi, mutta haluaisin, että ne olisivat pakollisia. Täytyy olla myös koulutusta jäsenvaltioissa suhteessa pk-yrityksiin, paikallisiin viranomaisiin, niitä täytyy auttaa. Olen vakuuttunut, että tässäkin on mahdollisuus päästä säästöihin sekä yrityksissä että myös viranomaisten taholla. Olen saanut esimerkkejä, mutta en tietenkään ole lähtenyt matkustelemaan tämän takia. Portugalista, Saksasta, Ranskasta olen saanut kuulla kokemuksesta, jotka eivät niinkään huolestuta, mutta nostavat esille sen, että täytyy varmistaa, että alustat, foorumit ovat identtisiä niin, että että ei aina alueittain vaihtele nämä menettelyt. Kaiken pitää olla yhteensopivaa, jotta tieto soljuu mahdollisimman sujuvasti ja sitten mahdolliset hankintaviranomaiset ja yritykset voivat saada ne helposti käyttöönsä. Kun tieto sitten yhtäkkiä tipahtaa sähköpostiin tarjouskilpailusta, joka voisi kiinnostaa, ja sitten se on julkaistu vain jossakin virallisessa lehdessä, niin ei tämä kovinkaan tehokasta ole. Täytyy poistaa mystiikkaa näistä aiheista. Investoinnit tällä alalla ovat varsin pieniä. Tietokone, internetyhteys, sähköinen allekirjoitus, siinäpä se, mitä vaaditaan. Tätä pitäisi edistää. Sitten elinkaariajattelu Tämä täytyy ottaa käyttöön. Myös teknisissä eritelmissä voitaisiin jättää tämä äh, hankintaviranomaisten harkinnan varaan silloin, kun pohditaan harkintakriteereitä. Mutta halusin vahvistaa komission äh, ehdotusta niin, että olisi nämä sosiaaliset kriteerit. Ympäristökysymyshän on jo esillä. Meillä on ympäristömerkkejä, sitten Weisberger, valintakriteerit, hinta. Niin, Weisberger ei ole enää paikalla, onpas harmi. No niin, hinta totta kai on osa kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Jos sitten on standardoitu tai monimutkaisempi menettely, joka tapauksessa hinta on osa kriteerejä jos on kyse monimutkaista asiasta, niin hinta on silloin pienemmässä roolissa. Edustaja Syvään paljon kysymyksiä. Hän ei ole paikalla. Aivan selkeästi halusin todeta tästä, että totta kai täytyy työstää vielä käsitteiden juridista vakautta niin, että emme ole epäselviä. Haluamme välttää epäselvyyttä ja haluamme välttää sitä, ettei synny kiistoja, oikeudellisia kiistoja. Sitten määräaikojen vähentäminen, kutistaminen. Ajattelen tässä, miltä tuntuisi olla PK-yritys, joka sitten saa nämä hankinta-asiakirjat. Totta kai sitten vaaditaan tietty aikamäärä, jotta voi tehdä tarjouksen sähköpostilla tai kirjeitsi. Ja laadintahan vaatii aikaa. Jos haluaa laatia monimutkaisesta palvelusta tai tuotteesta tarjouksen, niin kyllä määräaika on oltava riittävästi. Tässä kyse on siitä, että täytyy huomioida, että PK-yrityksissä ei ole henkilöstöä ylemmäärin. He tarvitsevat kaiken ajan, jotta voivat pohtia tarjoustansa ajan kanssa. Ja sen takia haluan pidentää tätä määräaikaa. May ja shall. Kun sanotaan may, niin se on vain hyvä aie. Silloin kun on shall-verbi käytössä, niin tämä on paljon velvoittavampaa. Minä pidän enemmän shall-ilmauksesta, koska se nyt sitten hakkaa kiven selkeämmin nämä säännöt. Sitten Kofferati, Sergio. Kiitos kommentista, joka liittyi kokonaistaloudelliseen edullisuuteen ja sosiaalisiin sääntöihin. En vähempää sinulta odottanutkaan. Ja sitten nämä varatut sopimukset, kiintiöt kello on jo aika lailla 17, joten monen muista pyörii jo mielessä. Puola on tehnyt oikein onnistuneen ehdotuksen tässä kohtaa. No sitten taiteilijat, henkisen työntekijät, juristit, tästä täytyy huolehtia. Style, hänkään ei ole paikalla. Kiitos. Se oli kaikista paras puheenvuoro. Sitten Rouva Koratsa. Ei hänkään ole paikalla. Hm. No, edustaja Weiler, kiitos, että vastasitte kollegallemme jo ennen minua ja palautitte hänet äh, realiteetteihin. No sitten edustaja Gebhardt, eri, erinomaista työtä, tämän panin merkille. No niin, komissio, niin kuin sanoin, hyvät kollegat, työmme alkaa nyt kun määräaika tarkistuksille määritellään ja teemme yhteistyötä. En tiedä, kuuluuko tämä valtuuksiin, mutta minä en vastusta sitä, että määräaikaa lykätään. Ymmärrän, että aihe on monimutkainen, joka kyllä varmasti nostaa esille monenmoisia tarkistuksia. Tarkistuksia tulee. Strasbourgin viikko on aina monimutkainen ja hankala. Siellä revitään aina joka suuntaan kokouksesta toiseen. Ymmärrän hyvin, jos päätetään vaikkapa koordinaattoreiden kokouksessa toimia tällä tavalla. Kiitos siitä, että olette käytössä yhteistyöhön jatkossakin, koska kyllähän tätä työtä vielä jokunen kuukausi riittää. Kiitos Mark erinomaisesta työstä ja keskustelusta. Haluan kiittää sinua siitä, että puolustit innolla sitä, että työntekijöiden oikeuksia ei poljeta ja että kilpailukyky ei toteudu niin, että työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Tässä totta kai voi syntyä tiettyjä ideologisia ristoriitoja. Me tarvitsemme aikaa, jotta saamme hieman näitä ristiriitoja, tätä kuilua hieman kurotuksi umpeen. Määräaika tarkistuksille on siis 14. kesäkuuta. Tästä siis sitten keskustellaan tarkistuksista tässä yhteydessä ja kenties koordinaattoreiden kokouksessa voidaan vielä katsoa näitä määräaikoja uudemman kerran. Nyt Malcolm Harbour saa takaisin puheenjohtajan nuijan. Uh, no niin, hyvät kollegat. Vielä yksi aihe olisi esityslistalla. Kollega Konferaati täällä odottaa jo vuoroaan. Kiitokset kollega Tarabellalle tästä työstämisestä. No, keskustelut vielä jatkuvat. Esimerkiksi määräajat ja aikataulutukset muutenkin ne ovat koordinaattoreiden kokouksessa esillä. Ne, jotka eivät jää seuraavaan viimeisen esityslistan kohdan käsittelyä, niin pyytäisin teitä poistumaan salista hiljaa. Eli nyt siirrymme käsittelemään erilaisista konferaatin lausuntoa aiheesta toimintasuunnitelman riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten. EPPn varjoesittelijä on Pietikäinen, Kreutzmann on oikeastaan lähdössä, ehkä hän palaa. Turunen on paikalla, Stoicek ei ole paikalla, De Jong on paikalla, joten kyllä varjoesittelijöitä löytyy. No, raahataan Kreutzmann saliin vielä ajoissa. Niin, konferaatti valitettavasti olemme aikataulusta hiukan myöhässä, mutta ehkä voisitte ihan lyhyesti ja ytimäkesti kertoa tekstin sisällöstä ja sitten muut saavat puheenvuoron. Mutta alkava hyvä, edustaja konferaatti. Grazie, presidente. Ai pochi... Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, muutamat urhoolliset kollegat, jotka eh, kestivät tämän eh, Tarabellan tulvan, sanatulvan, niin haluaisin oikeastaan vain muutaman sanan tähän sitten sanoa, koska olemme tästä jo puhuneet aikaisemmassa vaiheessa. Myöskin ajan säästösyistä en nyt sitten palaa tähän kokonaiskuvaan, jonka kollegat jo tietävät ja josta ovat kommentoineet ja haluaisin vain lisätä muutaman ajatuksen, jotka voivat täydentää tätä tekstiä, jota sitten voitte tarkistuksin muuttaa. Ensimmäinen ongelma, joka ähm, on asia, joka pitäisi lisätä tähän tekstiin, on se, joka liittyy erääseen erityispiirteeseen, joka on useiden ihmisten työssä mukana monissa Euroopan maissa, nimittäin tämä tendenssi, joka perustuu myöskin elinjään odotteeseen, eh, on se, että yritetään pidentää yksittäisten henkilöiden eh, työuraa ja lykätä eläkeikää. Mutta kaikkien ihmisten henkilökohtainen tilanne ei ole sama. On tiettyjä töitä, erityisesti teollisuusalalla. jotka ovat hyvin raskaita. Meidän tulisi ottaa tämä huomioon. Emme voi samalla tavoin kohdella esimerkiksi terästeollisuudessa insinööri, joka työskentelee toimistossa mm, jossa on ilmastointi ja työntekijä, joka työskentelee siellä sulatossa. Joten tämä pitäisi ottaa huomioon eläkejärjestelmissä. Tämä täytyisi mainita oikeudenmukaisuuden tähden, koska sen esimerkin lisäksi, jonka tein, niin kaikki tietävät, että vuoro, että eri työt, ovat eri tavalla raskaita. Toinen suositus, koska tässäkin pitäisi löytää joku myönteinen vastaus. Kaikkien Euroopan valtioiden työmarkkinoilla on lisääntynyt eräänlaisten epätyypillisten työsuhteiden käyttö tavalliseen työsuhteeseen. Sen lisäksi on nyt erilaisia yhteistyösopimuksia, määräaikaisia työsopimuksia, kausityöntekijöitä. Ja tämä aiheuttaa meille nyt ongelman. Meillä on tällaisia aukkoja jo työelämässä joita, joissa ei joko ole työskennellyt tai ole maksettu eläkemaksuja ja eh, henkilö, joka useampaan otteeseen eh, joutuu määräaikaisiin työsuhteisiin, niin hänen työurassaan eh, ja hänen eläkekertymässään on aukkoja, jotka sitten alentavat hänen kokonaiseläkettään. Tämä on ongelma, koska hyvin suuri osa nuorista aloittaa työelämänsä tavalla, joka usein perustuu nimenomaan tällaisiin pätkätöihin ja epätyypillisiin työsuhteisiin. Kolmas ongelma. Kaikissa Euroopan valtioissa ja tietyissä valtioissa tämä ilmiö on erityisen korostunut, on olemassa harmaata työvoimaa, laitonta työvoimaa ja äh, käytetään työvoimaa ja henkilöitä, joilla ei ole oleskelulupaa Euroopassa ja silloin äh, heillä ei ole työsopimusta eikä noudateta työn lainsäädäntöä tätä, jota kunnen kutsuttiin harmaaksi työvoimaksi, niin tähän liittyy myös tällainen laitto mm, elementti mukana, koska sitä harrastavat, harjoittavat työntekijät, joilla ei ole Euroopan unionin kansalaisuutta, joilla ei ole oleskelulupaa. Ja näille ihmisille tietenkään ei myöskään kerry eläkemaksuja. Tällaisen toiminnan lisääntyminen tietyissä maissa aiheuttaa sen, että se ei ainoastaan vaaranna näiden eh, eh, ihmisten tulevaisuutta, vaan myöskin järjestelmien vakauden, koska eläkejärjestelmiin ei makseta riittävästi ehm, eläkemaksuja. Eli tällainen eläkemaksujen kierto sitä on torjuttava samalla tavoin kuin on torjuttava veronkiertoja. Tätä on tehtävä kahdestakin syystä. Ensinnäkin nämä eh, ihmiset eivät saa eläkettä eh, työuransa päätteeksi tehdystä työstä ja toisaalta tämä aiheuttaa myös ongelman eläkejärjestelmällä. Eräs toinen ongelma liittyy eläkkeiden siirrettävyyteen. Meillä on nykypäivänä hyvin paljon ihmisiä, jotka tulevat työskentelemään johonkin toisen maahan, heille maksetaan, he maksavat eläkemaksuja ja sitten he palaavat kotimaahansa. Kaikissa Välimeren maissa oli tyypillistä, että Pohjois-Afrikasta tuli työntekijöitä sinne jotka sitten työskentelivät loppuelämänsä Euroopassa. Näin ei ole enää. Entiset Neuvostoliiton valtiot tuovat meille hyvin, sieltä tulee meille hyvin paljon työvoimaa samoin kuin Pohjois-Afrikasta tai Aasiasta. Ja nämä henkilöt, kun he palaavat kotimaihinsa, heidän pitää pystyä siirtämään eläkeoikeutensa tai sitten saada eläkkeet täältä. Eli tarvitaan rajat ylittäviä sääntöjä. Näiden sääntöjen takaamiseksi täytyisi kehittää ratkaisuja. Minä kannatan tällaista ratkaisua. Pitäisi luoda direktiivi tai itse asiassa pitäisi uudistaa eläkejärjestelmädirektiiviä, koska niiden eläkejärjestelmistä täytyisi huomioida ei vaan maassa asuvat henkilöt, tai kansalaiset, vaan myöskin rajat ylittävä toiminta ja muiden maiden kansalaiset. Nämä ovat niitä kommentteja, jotka syntyivät keskustelussa teidän kanssanne ja aion tietenkin ottaa huomioon muut kommentit, joita aiotte tehdä ja sitten tarkistuksen voitte täydentää ja vahvistaa tätä lausuntoa. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia näistä tärkeistä tiedoista. No niin, nyt varjoesittelijöiden vuoro. Edustaja Pietikäinen. I would like to, uh... Alkuun kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä ja hyvistä huomioista. Pari huomiota. Yksi liittyy siihen, että minunkin mielestäni meidän tulisi korostaa niitä toimenpiteitä, joilla voidaan rotka, rohkaista ihmisiä pidempään työuraan, sillä sehän on yksi keskeisimmistä kulmakivistä, kun ajatellaan eläkejärjestelmän ja eläkerahastojen kestävyyttä. Kaikilla työntekijöillä ja työnantajilla on yhtäläinen vastuu ja julkisella sektorilla myös. Täällä on viitattu myöskin yksityiskohtiin, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin nämä, nämä mainitsemanne lyhyet työurat ja miten ne voidaan linkittää toisiinsa, jottei eläkeiän koittaessa eläkekertoma ole turhan alhainen. Ja sitten työn vaativuus, joka pitäisi huomioida eläkeikää määriteltäessä se pitää paikkaansa ja minä kannatan juuri sitä, että siirrettävyys varmistetaan, jottei alkuperäisestä eläkkeestä lähdetä tekemään tiettyjä poistoja. Toki pitää paikkaansa, me tarvitsemme harmonisointia sen suhteen, mikä on minimieläketaso, mutta Eli kohtuullinen eläketaso tarvitaan, sillä me tiedämme, että aika monet työskentelevät useammassa jäsenvaltiossa ja mehän haluamme liikkuvuutta ja rohkaista tällaiseen. Mutta tämä ei ole käytännössä helposti toteutettavissa. Komissio on jo ehdottanut tällaisia opt-in malleja harmonisoinnin osalta. Se pitää ehkä sisällään tiettyjä riskejä, eli sitä, mihin tämä loppujen lopuksi johtaa ja miten ihmisiä käsitellään riippuen siitä, missä maassa tai missä yrityksessä ihmiset ovat olleet töissä, joten tämän optin-mallin osalta täytyy olla kuitenkin varovainen. Sitten vielä pari muuta huomiota. Ensinnäkin naisten eläkkeet. Se tietenkin riippuu myöskin työuran pituudesta, mutta me tiedämme, että naisten palkka on yleensä alhaisempi ja naiset myöskin hoitavat kotona mm, lapsia ja tämä johtaa myöskin alhaisempaan eläketasoon ja tämä toden totta täytyy huomioida, eli pyrkiä katsomaan, että miten naisten osalta eläketasoja lasketaan. Ja sitten poliittisen luonteiseen huomioon kun puhumme eläkekriisistä, niin parlamentin pitäisi sanoa, että eläkeläiset eivät ole mikään taakka, vain ainoa, vaan myöskin erittäin tärkeä yhteiskunnan voimavara. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Koitsman. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan eläkejärjestelmät joutuvat suuren taakan alaiseksi ja tämä tulee kasvamaan lähipäivinä. Siksi mielestäni on hyvä, että Kofferatin luonnos tukee pääasiassa komission ehdotuksia. Meidän ei tulisi kuitenkaan lausunnossamme unohtaa sitä, että osoitamme ongelmat, jotka tässä ovat taustalla talous- ja rahoituskriisi on tiukentanut eläkejärjestelmien ongelmia, mutta pääongelma liittyy väestörakenteen muutokseen. Me saa välittää sellaista vaikutelmaa, että mm, rahoitusjärjestelmä on ainoastaan ollut sillä on ollut kielteisiä vaikutuksia eläkejärjestelmään. Moderni rahoitusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että pystymme saamaan aikaan niitä voittoja, jotka mahdollistavat eläkkeet. Meillä on erinomaisia eläkekassoja, joissa työntekijät, työntekijät joutuvat maksamaan vain hyvin vähän ja saavat sitten verrattain korkean eläkkeen ja siksi meidän täytyy vahvistaa tätä pilaria. Komissio ehdottaa useampia toimenpiteitä, mutta keskiössä tulee olemaan eläkeikä ja sen sopeuttaminen eliniän odotteeseen. Jäsenvaltioiden on nyt tarkasteltava tätä. Esittelijä ehdottaa vapaaehtoisia joustavia toimenpiteitä. Joustavat toimenpiteet ovat kunnossa, siinä on erilaisia näkemyksiä. Vapaaehtoisuudessa ei ole niin paljon pelivaraa. Eli jos tulevaisuudessa haluaa lähteä aikaisemmin työelämästä, niin sitten eläkkeet pienenevät voimakkaasti. Emme voi luottaa siihen, että ihmiset vain sopeutuvat tähän tietenkin poikkeuksia, kun on kyse kovasta työstä. Tämä nostetaan aina Saksassakin esiin on aivan selvää, että jos joku tekee koko elämänsä raskasta ruumiillista työstä, niin hän ei voi tehdä työtä 67-vuotiaaksi asti. Mutta tässäkin voitaisiin vaatia, että ammattiyhdistykset toimisivat, esimerkiksi IGPC omassa maassani, joka nyt uusissa työehto, työehtosopimuksen ottanut käyttöön erinomaisia joustavia järjestelmiä, jossa huomioidaan ihmiset, jotka haluavat tehdä osa-aikaeläkettä tai mennä varhaiseläkkeelle. Tämä on hyvä juttu. On erinomaisia ammattiyhdistyksiä, jotka ovat eturintamassa siinä, että ihmisiä kohdellaan eri tavoin ähm, heidän eri olosuhteidensa mukaan, kun on kyse eläkkeestä. Emme me voi äh, asettaa kaikkia samalle linjalle, silloin, sillä työolosuhteet ovat hyvin erilaiset ihmisillä. Äh, sitten haluaisin äh, vielä tästä eläkejärjestelmistä puhua. Herra Koferati haluaa vahvistaa julkista järjestelmä. Millä rahalla tämä pitäisi onnistua, sitä en tiedä. Jopa olemassa olevan tason ylläpitäminen tulee olemaan erittäin vaikea. On tietenkin selvä, jos ajattelen sitä, että nykypäivän ty- nykymaailman työmarkkinat ovat erilaiset. En tiedä, onko joku enää 30-40 vuotta työssä. Ja tässä saattaa syntyä iän köyhyyttä. E, meidän täytyy tarkastella tätä. Ja nyt haluaisin olla hyvin varovainen kaikessa sääntelytyössä. Erityisesti tämä työeläkkeiden, työeläkkeissä asian puuttuminen silloin, kun on tällaisia työeläkkeitä, jotka kilpailevat esimerkiksi vakuutusten kanssa, mutta silloin kun ne eivät toimi markkinoilla, niin silloin ei pitäisi näitä likviditeettikysymyksiä tiukentaa. Kiitän tästä mietinnöstä. Edustaja Turunen. Uh, also thanks a lot to the... Kiitos esittelijälle. Suuri eläkekeskustelu kattaa oikeastaan kaksi pääaihetta. Ensinnäkin riittävyys ja kysymys siitä, riittääkö eläke säälliseen elämään. Ja toinen kysymys on kestävyys eläkkeiden rahoituksen takana. Me vihreät tässä suuressa keskustelussa olemme olleet yhteisellä kannalla. Me olemme avoimia eläkejärjestelmän uudistuksille, jotta voitaisiin varmistaa, että eläkejärjestelmät voivat huomioida demografiset muutokset, väestökehityksen muutokset, työmarkkinamuutokset, mutta meille on myös tärkeää, että nämä, oikeu, nämä uudistukset ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja että vahvistetaan varmuutta eikä heikennetä sitä. Tämä on peruslähestymistapamme. EUn tehtävä ei ole määritellä eläköitymisikää. Meilläpä ei taida olla toimivaltuuksiakaan tähän, mutta periaatteena meidän ei pitäisi mennä pidemmälle tätä tietä niin, että eläkeikää nostettaisiin. Eläkeikäähän on nostettu jo monissa jäsenvaltioissa paljonkin. Tämä ei ole ydinkysymys tällä hetkellä. Sitten toinen periaatteellinen kysymys meidän näkökulmastamme on se, että ensimmäinen pilari, me kannatamme sitä, että meillä olisi tällainen molen pilarin järjestelmä, mutta me tarvitsemme, että ensimmäisessä pilarissa on tämä köyhyys tai voi olla, että joillakin ihmisillä ei ole toisen tai kolmannen pilarin täydentäviä eläkkeitä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen pilarin täytyy olla sellainen, että kukaan ei joudu köyhyysloukkuun. No sitten IMKon näkökulma. Mietinnössä pitäisi tehostaa hieman, vahvistaa hieman IMKon näkökulmaa eläkkeen saajat täytyy nähdä myös kuluttajina ja heillä on oikeus saada tietoa. Valiokuntana tähän pitäisi keskittyä, koska työllisyysvaliokunta käsittelee näitä hieman sosiaalisempia kysymyksiä. Eli toinen ja kolmes, kolmas pilari, meidän täytyy esittää selkeitä ajatuksia, joita voimme edelleen välittää työllisyysvaliokunnalle. Kriisin yhteydessä Erityisesti kolmannen pilarin eläkkeet ovat kärsineet kovasti ja tietyt eläkerahastot ovat ottaneet liiallisia riskejä. Ovat keskittyneet liikaa lyhyen aikavälin sijoituksiin ja eläkerahastot ovat jo voineet menettää jopa 30 prosenttia talletuksestaan. Eli kannustimia olisi löydettävä, jotta päästäisiin pitkän aikavälin sijoituksiin ja vältettäisiin liiallista riskinottoa. Konkreettinen väline, josta paljon keskustellaan tällä hetkellä, on tietenkin tämä finanssitransaktiovero. Parlamentti päätti jättää eläkerahastot ulkopuolelle äänestyksessään viime viikolla. Pahoittelen tätä. Olisi tärkeää, että myös eläkerahastoissa siirryttäisiin lyhyeltä aikaväliltä pitkälle aikavälille. Kenties voisimme pyrkiä löytämään muita kannustimia kuin tämä finanssitransaktioveron, joka jakaa ihmisiä niin vahvasti eri leireihin. Niin ikään pitäisi löytää kannustimia, jotta sijoitukset toteutettaisiin sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Meillä on suuria tanskalaisia eläkesäätiöitä ja niiden historiikki ei aina ole niin kaunista luettavaa. Kyllä sielläkin työsaikaa riittää. Täytyy varmistaa myös tiedotus, viestintä ja avoimuus kuluttajien suuntaan, erityisesti kolmannessa pilarissa tässä pääomittavassa järjestelmässä, niin että kuluttajat voivat tehdä tietoisia valintoja. Tarvitaan myös suojaa konkursseilta, maksukyvyttömyydeltä ja niin kuin on mainittu, siirrettävyys toisessa pilarissa on äärimmäisen tärkeää. Kenties tätä voitaisiin vielä laajentaa tässä kohdassa seitsemän. Esimerkiksi mahdollisuus siihen, että työntekijä siirtäisi eläkkeensä suoraan seuraavaan työpaikkaan. Taikka sitten olisi jonkinlainen jäljitysohjelma tai suunnitelma. Jos vaikka on tehnyt työtä useassa maassa ja lopuksi täytyisi varat saada yhteen kasaan, niin kyllä tässä työntekijät tarvitsevat apua kyllä. Sitten pääomaa riittävyys, tämä on myös tärkeää. On varmistettava, että eläkerahastoilla on jonkinlainen puskuri kriisivaralta. Tässä tiettyjä IMKO painopisteitä. Me teemme varmasti tarkistuksia mietintöön, mutta se on meistä tervetullut ja olemme pitkälti samaa mieltä siitä, mitä jo esittelijä totesi. Kiitos. Thank you for those uh, very good... Kiitoksia näistä hyvistä kommenteista. Kyllä, pitää vaikka se tiettyjä asioita tulee korostaa, tulen itsekin palaamaan niihin tuossa kohta. Kollega Dion, kiitokset herra puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle. Esittelijän lähestymistapa kohdassa kolme on hyvin positiivinen. Kyllä meidän täytyy varmistaa, että ihmiset voivat olla töissä ainakin tällä hetkellä 55-65-vuotiaiden työttömyysaste kasvaa entisestään ja siinä iässä on aika vaikea päästä enää työ, työhön käsiksi, mutta täytyy myöskin muistaa, että me olemme aikaisemmin käsitelleet eläkkeitä, mutta me emme ole puuttuneet kaikkiin kysymyksiin, joten meidän täytyy varmistaa, että juuri tämä eläkekysymyskin hoidetaan kuntoon. Ja sitten kohta kuusi. Se on hiukan epämääräisesti muotoiltu. Toinen pilari ensimmäisen jälkeen. Turusen kanssa olen samaa mieltä tästä. Meidän täytyy varmistaa, että ihmiset eivät joudu köyhyysloukkuun, koska monet ovat olla ykköspilarissa, mutta mitä tulee kakkos pilariin. Sitä voitaisiin ehkä korostaa lisää, eli riippumatta mitä ykköspilarin suhteen tehdään. Edellisellä kerralla IMKossa todettiin, että meidän täytyy direktiiviä tarkentaa tältä osin, eli että pääoma vaatimus ei olisi liian korkea – koska me tiedämme, että tilanne saattaa joissakin jäsenvaltiossa muuttua sietämättömäksi, mutta kyllä tähän asiaan jollakin tavalla täytyy puuttua. Ja sitten tähän toiseksi viimeiseen asiaan, siihen sanoimme edellisellä kerralla enemmän tästä siirrettävyydestä. Tähän liittyy kaksi ongelmaa. Yhtäältä tämä fiskaalipuolen ongelma, eli tällainen ö, vähennysoikeus, sitä ei välttämättä ole kaikkialla olemassa. Tähän täytyy paneutua ja lisäksi sitten täytyy muistaa, että monet rahastot ovat valitelleet sitä, että koska kakkospilarista löytyy niin monia erilaisia eläkejärjestelmiä, niin on aika lailla vaikeaa toimia sellaisen järjestelmän pohjalta, joka perustuu säästömalliin, varsinkin kun se voidaan, kun verrataan tilannetta sellaisen järjestelmään, jossa kyse ei ole säästöpohjainen malli. Joten on aika vaikea sitten jälkeenpäin arvioida tai laskea, mikä sen eläkkeen arvo siirron jälkeen oli, on. Joten meidän olisi pohdittava juuri sitä, että millä tavalla käytännön tasolla näitä eläkkeitä lasketaan siir- siirtojen yhteydessä. Viime kerralla ehdotettiin jo tätä jäljitettävyysjärjestelmän käyttöönottoa, joten että jokainen tietäisi, että paljonko eläkeoikeuksia on kertynyt missäkin maassa, mutta ilmeisesti tämä on nyt jäänyt unholaan, mutta kyllä tämä on mielestäni kuitenkin hyvä ehdotus ja olen kolmannen pilarin osalta kollega Turusen kanssa samaa mieltä. Kyllä valistajille, kuluttajille pitää antaa tietoa, jotta he voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Ja että todellakin tiedetään, että tietyssä tilanteessa saattaa joutua tyytymään jopa 30 prosenttia alhaisempaan eläkkeeseen riippuen siitä, missä on ollut töissä. Ja tämmöisiä tilanteita meidän tulisi välttää. Kiitoksia. Kiitoksia sitten vielä viimeisimpänä edustaja Gebhardt. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu, jota jo äh, äsken kuulimme, osoittaa, että eläkejärjestelmät äh, jäsenvaltiossa ovat hyvin erilaiset ja siksi vastaukset ovat myös hyvin erilaiset ja meidän täytyy ottaa tämä huomioon mutta eh, erään asian haluaisin selkeästi ottaa esille. Mielestäni Sergio Kofferaatin ehdotus, että erityisesti varmistamiseen, että ensimmäinen pilari on tärkein, koska sen täytyy olla se, joka varmistaa, että ihmisten perustarpeet eh, katetaan. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, koska useissa yrityksissä ei ole tätä toista pilaria laisinkaan. Suurimmassa osa yrityksiä. Ja tämä kolmas pilari, se on yksityinen lisäeläke. No, kuka, kenellä on siihen varaa? Ne, joilla on rahaa, mutta eivätkä ne, joilla ei rahaa ole. Ja yleensä kyse on naisista, joilla on huonopalkkainen työ. Ihmiset, joilla on mm, pätkätöitä, jotka elävät saavat tuhat euroa bruttoa kuussa, ei heillä ole rahaa maksaa tällaisia lisäeläkkeitä. Eli juuri ne, jotka eniten niitä tarvitsisivat, eivät heillä ole varaa lisäeläkkeihin. Siksi mielestäni ajattelutapa, että ensimmäinen pilari on tärkein, on oikea. Toinen kohta, josta halusin puhua, se mitä Sergio sanoi eläkeiästä, on erittäin tärkeä kysymys tietenkin aivan oikein käsitellä sitä joustavasti. On ihmisiä, jotka työskentelevät hyvin raskaassa ruumiillisessa työssä, eivät he pysty työskentelemään 67-vuotiaaksi, eivät 65-vuotiaaksikaan, eivät välttämättä 60-vuotiaaksikaan. Ja sitten on ihmisiä, jotka työ ei ole fyysisesti niin raskasta. He voivat ihan hyvin tehdä työtä 67-vuotiaaksi asti, vaikka 70-vuotiaaksi asti, mutta tämä on nähtävä joustavasti, ei nähtävä ihmisten elämäntilanne, mutta täytyy huomioida, että eläkeikä jäsenvaltioissa on usein alle 60-vuotias todellinen eläkeikä, niin sitten tämä on akateeminen keskustelu, pitäisikö mennä eläkkeelle 62, 65 vai 67-vuotiaana, jos 54-vuotiaana työttömäksi joutunut ei enää saa työtä, koska yritykset eivät häntä palkkaa, niin siksi meidän tosi katsoa, emmekö toisessa pilarissa voisi kannustaa siihen. Sanon tämän nyt vain Sergiolle, minä en tiedä tätä asiaa tarpeeksi hyvin. Eivätkö ne yritykset, jotka palkkaavat hyvin vähän yli 55-vuotiaita, maksaisivat enemmän eläkekassoihin, jotta näille ihmisille taattaisiin tulot. Tämä voisi olla mahdollisuus, että yritysten sosiaalinen velvollisuus nostetaan vahvemmin esiin. Tämä on ajatus, joka minulle nyt vain yhtäkkiä syntyi. Ehkä voisimme keskustella siitä mutta eh, myös eh, edustaja Pietikäinen sanoi tämän ja Sergiokin on sen eh, lausuntonsa ottanut. Naisten tilanne on asia, joka on erityisesti otettava huomioon, koska ikääntyneiden köyhyys on nimenomaan naisten köyhyyttä ja se johtuu naisten työurista ja tästä palkkakuilusta, joka on vieläkin jäsenvaltioissa. Meidän on tämä asia käsiteltävä varmistettava, että ero miesten ja naisten palkoissa tasa-arvoisesta työstä, samasta työstä poistetaan ja tällä tavoin poistamme myös joitakin syitä ikääntyneiden köyhyyteen. Uh, uh, um, Kiitoksia esittelijöitä. Muita ei ole paikalla, joten ihan lyhyesti jos tavallaan koordinaattorille sopii, koordinaattorin koko saadaan aika nopeasti hoidettua. Niin, mitä tulee Turusen kommenttiin, eli keskityttäisiin aiheisiin, jotka ovat lähellä ihmisten sydäntä, jotka toimivat aktiivisesti sisämarkkinoiden osalta. Ja tämä eläkeasia on yksi kansalaisia askarruttavista keskeisimmistä kysymyksistä, kun puhutaan sisämarkkinoista. Ja erityisesti mitä tulee ykkös- ja kakkospilari aiheisiin. Saanen muistuttaa, että silloin kun keskustelimme Horisontti 2020 hankkeesta, niin silloin sanottiin, että tutkimus ja yliopistotutkijoiden riippuvuus ykköspilarin eläkkeestä tietyissä maissa vaikuttaa siihen, että he eivät voi lähteä oikeastaan muualle töihin, koska heille olisi epäsuotuisaa lähteä johonkin toiseen yliopistoon opettamaan tai työskentelemään. Kysehän on henkilöistä, jotka haluavat olla urakehityksen takia mobiileja, he haluavat siirtyä toisiin maihin, siirtyä toisille alueille ja käyttää omaa potentiaalia tehokkaasti hyväksi. Ja tutkimuspääosasto on ehdottanut, että eurooppalaisille tutkijoille perustettaisiin oma järjestelmä. Tämä osoittaa, että ongelmia on olemassa ja ne, jotka haluavat liikkua esimerkiksi yksityisen ja julkisen sektorin välillä, niin ovat äh, huonommassa asemassa. Ja yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää, että tämänkin onnistuisi. Sitä olisi myöskin unionin talouden kannalta hyötyä. Meidän täytyy ajaa kuluttajien ja kansalaisten asemaa sisämarkkinoilla. Ongelmia siis on, ja tietyt kansalaisryhmät todellakin ovat huonommassa asemassa kuin toiset, ja heistä pitäisi pitää huolta. Ja sitten mitä tulee italialaiseen eläkejärjestelmään, ehkäpä konferaatio on kiinnostunut tästä tiedosta, niin oma vaalipiirini edustaja on työskennellyt Italiassa yli 10, 10 vuotta ja hän invalidisoitui ja palasi YK, kun näkö meni. Ja Italiassa maksettua invaliditeettikorvasta tai kertynyttä eläkettä ei voitu sitten maksaa hänelle. Ja tämä liittyy läheisesti sisämarkkinoilla vallitsevaan ongelmaan. niin hän yritti Solvit-järjestelmän kautta saada nämä maksut itselleen tai siirrettyä ja se kesti oman aikansa, mutta se kuitenkin onnistui ja tämä on osoituksena siitä, että kuten edustaja Torunen sanoi, jos on ykköspilarin eläkejärjestelmässä, niin saattaa joutua tällaisten ongelmien kanssa taistelemaan. Sinänsä on hyvä ajatus, että tietoja voitaisiin vaihtaa järjestelmien välillä, mutta Solvitin äh, tarkoituksena olisi juuri ratkaista tämän tyyppisiä ongelmia riippumatta siitä, minkälaisessa eläkejärjestelmässä on, ja ehkäpä me voitaisiin tältä pohjalta jatkaa työskentelyämme. Työllisyyspääosastossa ei ole ketään täällä edustettuna, joten edustaja Konferaatti, voisitteko ihan lyhyesti vetää tämän keskustelun yhteen, ja me haluaisimme aloittaa tuossa puolelta koordinaattoreiden kokouksen, joten enintään kaksi minuuttia tai koordinaattorit ovat hyvin, hyvin närkästyneitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita heidän kommentaistaan ja ehdotuksistaan e, niiden lisäksi, joita he tekivät jo viime kerralla. Haluaisin sanoa vain nopeasti e, muutaman asian aluksi muistuttaa, että Euroopan unionilla ei ole lainsäädäntövaltaa sosiaaliturvajärjestelmien suhteen. Eläkelait tehdään yksittäisissä jäsenvaltioissa. Me voimme vain suosia sitä järjestelmien yhteensopivuutta ja tästä syystä meidän täytyy hyväksyä yhdessä muiden valiokuntien kanssa, yrittää katsoa vähän kauemmas kuin mitä tähän mennessä on tehty. Myöskin vähän kauemmas kuin mitä valkoisessa kirjassa on tehty. Nyt esim, annan esimerkin. En tästä puhunut laajemmin äsken, koska tein sen jo viime kerralla. Edessämme on ongelma, joka saattaa syntyä dramaattinen miljoonille eh, ihmisille Euroopassa. Kaikki kaikki ovat siirtymässä tällaista jakojärjestelmästä rahastoivaan järjestelmään ja tämä tarkoittaa, että Tämä on sitten suhteessa maksettuihin eläkemaksuihin. Naiset tekevät enemmän hoivatyötä, he ovat äitejä ja heidän palkkansa on alhaisempi. Ja vaarana on, että he sitten joutuvat eläkkeellä sellaisessa äh, tilanteessa, että tästä tulee olemaan vaikeuksia heille heidän loppuelämänsä ajan. Siksi minä korostin kovasti tätä ensimmäistä pilaria ja sen merkitystä. En halua, että kukaan huolestuu tästä. Kyllä minä tiedän myöskin, äh, äh, kuinka merkittävä toinen pilari on ja kuinka hyödyllinen kolmas pilari on, mutta jos ensimmäinen pilari ei ole riittävä eikä takaa miljoonille ihmisille sitä, että he eivät 30-40 vuoden kuluttua ajaudu köyhyysloukkuun. Thank you very much. Paljon kiitoksia näistä asiantuntevista tiedoista. Niin tarkistukset jätettävä 12. kesäkuuta mennessä, 12. mennessä, käsittely ja äänestys 10. heinäkuuta.